Good afternoon, reverends. Hyvää iltapäivää. On ehkä poikkeuksellista, että kokous alkaa lähes ajoillaan. Ajattelin näin tehdä. Olette oikein tervetulleita tähän tärkeään konferenssiin Euroopan tulevaisuudesta. Ja olen iloinen varsinainen tervehtiä teitä kaikkia. Kuten tiedätte, olen vastuussa artiklasta 17 ja on suuri kunnia, että niin moni teistä on paikalla, että voitte antaa panoksen tähän tärkeään keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Muutamia päiväjärjestykseen liittyviä asioita. Tässä on sidottu pöytäjärjestys. Asiakirjat ovat saatavilla englanniksi ja ranskaksi. Ja jos tarvitsette apua, saatte sitä tulkkausta englantiin, suomeen, italian, puola, kreikkaan, suomeen ja unkariin – ja tämä tapahtuma menee myös verkkoon. Pitäkää tämä mielessä, kun pyydän teitä puhumaan. Kuten näette, täällä on myös virallisia valokuvaajia. Ja mielellään me tarjoamme tapahtuman ää, Kun kävin aluksi keskusteluja päivän puheenvuoroista, Minua innosti se ilmapiiri, jossa tapaamme. Se on valtavan tärkeä. Tiedän, että halutaan tapanaksenne. Tiedämme me täällä parlamentissa ja varapuheenjohtaja Timmermans, joka on toinen puheenjohtaja. Me haluamme myös teidän panoksenne. Olemme iloisia, että puhemies Tajani, joka olette tervehdyksessä, joka on hengessä mukana, hän pyysi minua hoitamaan tehtävä tarkkaan 17 alla. Meillä on isot kengät täytettävänä. Tämä oli hänen roolinsa aikaisemmin ja alan oppia, mistä on kysymys. Ja pyrin huolehtimaan, että meillä on hyvää vuoropuhelua. Puheenjohtaja Timmermans, meillä oli samanlainen vuoropuhelu viime viikolla filosofisten ja ei-tunnustuksellisten yhteisöjen kanssa. Tämä seminaari on osa laajempaa osallistumista artiklan 17 alla. Ja komissiossa parlamentissa meidän täytyy työskennellä hyvin yhdessä tämän aiheen parissa ja olen iloinen, että näin tapahtuukin. Meillä on erilaisia tehtäviä, mutta uskon, että olemme vahvempia yhdessä. Ja se, että me molemmat olemme täällä, vahvistaa tätä. Olen tavannut monet teistä, olen tavannut monien uskonnollisten yhteisöjen edustajia, mutta tämä on ensimmäinen muodollinen tilanne, jossa te olette kuskin paikalla. Me olemme kuuntelemassa aiheena Euroopan tulevaisuus. Me työskentelemme EU-instiossa tämän parissa ja varmasti teidän organisaationne miettivät sitä, mitä tulevaisuutta haluatte ja mitä haasteita on edessä. Ja viitekohtana parlamentissa olemme hyväksyneet kaksi isoa mietintöä, jotka ruokivat tätä keskustelua. Brock, Bresso ja Verhofstadt ja maaliskuussa komissio hyväksyi valkoisen kirjansa ja e tulevaisuudesta. Joten erityisen ilon, että oli mahdollista valmistella tämän päivän seminaaria läheisessä yhteistyössä perussopimusvaliokuntamme kanssa. Haluan tavoittaa Narta Hubnerin valiokunnan puheenjohtajan tänne ja haluan kiittää häntä, herra Bressan ja herra Brokin. He, heitäkin haluan kiittää tärkeästä työstä. Tiedän, että sekä EUn sisäpuolelta ja ulkopuolelta halutaan EUn uudistuvan. Ja tarvitsemme vakavia uudistuksia, että saisimme kansalaisten keskustelun EUsta. Niin kuin me, jotka olemme johtavissa asemissa, puhumme EUsta. EU ei selviä niin, että vain sen johtajat uskovat, että EU on hyvä ajatus. Se elää vain, jos kansalaiset ovat innostuneita siitä, ihmiset, jotka ovat maaseudulla, kaupungeissa, suurkaupungeissa, ja he ovat innostuneita siitä, mitä Eurooppa on ja mitä tulee artikla 17 alle järjestettävään vuoropuheluun, juuri tämä on tarkoituksena ja siksi olemme niin tyytyväisiä toimiassamme isäntän, koska te olette teidän yhteisöjenne keskiössä ja siksi haluamme kuulla teitä. Kyseessä on muutakin kuin ryhmien kuuleminen. Tuo on, on joskus aika kalsia käsite. Artikla 17 luonne perussopimuksessa on, että se tavoittaa e- eurooppalaisen projektin sydämen ja sielun. Ja sitä me haluamme kuulla tänään. Ja e- perustajien motivaatio oli luoda arvoperusteinen yhteisö. Ja uskonnolliset ja filosofiset jär- organisaatiot herättävät näitä suuria kysymyksiä, pyrkivät yhdessä identifioimaan perusperiaatteet ja arvot, jotka luovat kuntiemme pohjan. Euroopassa kysymys paljon muustakin kuin taloudesta ja prosenteista ja muista tärkeistä tilastoista. Kuulemisemme ne koskevat sitä, miltä Euroopan pitäisi tulevaisuudessa toimia. Me haluamme selvittää, mikä on yhteinen maailmankuvamme. Tämä ei saa olla mikään laskemoiva tekninen harjoite siitä, miten instituutiot organisoituvat ja minkälaisia budjetteja tarjotaan. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta mutta ne eivät ole olleet Eurooppa kokonaisuudessaan parlamentin mietinnössä. Me painotimme, että tarvitsemme yhä läheisemmän unionin Euroopan kansojen kesken ja uskon, että uskonnolliset ja filosofiset organisaatiot voivat antaa panoksensa julkiseen keskusteluun alleviivaamaan sitä, mitä eurooppalaisilla on yhdessä alkaen jokaiseen ihmisarvosta. Kun kansalaiset ovat projektin ytimessä, meidän täytyy jatkuvasti kysyä itseltämme, kuuntelemmeko me aidosti sitä, mitä kansalaiset sanovat sitä Euroopasta, missä he haluavat elää. Mitä he odottavat Euroopalta, miten Eurooppa siihen, että päivittäisessä elämässä, ja miten voimme auttaa muita. Parlamentilla on erityinen roolinsa tässä suhteessa. Yhtäältä meidän täytyy tarkastella erittäin tarkkaan muita keinoja, joilla osallistaa kansalaisia osallistumaan demokratiaan eurooppalaista. Vaan kansalaiset haluat, ei ole mikään valtava menestys ja nyt sitä uudelleen arvioida. Me haluamme kuulla teidän näkemyksenne tästä aloitteesta, miten se saattaisi muuttua. Mutta meidän täytyy katsoa eteenpäin tulevaisuuteen vuoteen 2025 siihen suuntaan alavirtaan. Äh, Timmermansin kollegien koiden kanssa me olemme kuuntelumuodissa. haluan kuulla, mitä sanotte. Me haluamme yhdistää nämä panokset, laitetaan niiden yhteisen nimittäjän ja sitä kautta yhteistä Eurooppaa. Kiitos panoksesta ja nyt pyydän varapuheenjohtaja Timmermansia puhumaan meille. Tervetuloa. Thank you very much, Kiitoksia varapuhemies, kiitoksia kutsusta osallistua tähän kokoukseen. Kuten viime viikolla sanoitte, meillä on ollut jo hyvin hedelmällisiä tapaamisia ei-tunnustuksellisen järjestäjän kanssa komissiossa. Toivon, että tekin tulette paikalle. Meillä tulee olemaan toinen eh, tunnustuksellisten järjestöjen kanssa kokous, muistaakseni 7. Mm, marraskuuta. Komission instituutin nämä tapaamiset ovat valtavan tärkeitä. On kuitenkin surullista, että viime vuosikymmenen aikana Euroopassa on alettu sotkemaan toiseensa välineet ja tavoitteet – Joskus sisämarkkinat nähdään väli, välineitä tai tavoitteena sinänsä tai yhteinen valuutta nähdään tavoitteena sinänsä. Eiväthän nämä ole mitään muuta kuin välineitä, joilla pyritään tukemaan niitä arvoja, jotka eurooppalaisina jaamme hyvin pitkän oh, historian valossa, jossa Euroopassa on paljon selkkauksia, eikä ole puhuttu keskenään, vaan taisteltu, eikä ole haluttu hakea kompromisseja, vaan on haluttu alistaa toisia. Viime perjantaina olin Hessenissä. Siellä oli teatterifestivaali ja kappale, jonka aiheena oli Martin Luther. Martin Luther. Siellä juhlittiin 500 vuotta uskonpuhdistuksesta. Ja kun kuuntelin, mitä siellä sanottiin, muistin, että pelkästään vetoomus uudistuksen puolesta, mikäli tätä ei ymmärretään rehellisenä vaatimuksena. Voidaan nähdä iskuna e, olemassa olevaa järjestystä vastaan ja se voi aiheuttaa e, ketjureaktion, jota Martin Luther ei ollenkaan halunnut, mutta joka kuitenkin tapahtui. Hänen kuolemansa jälkeen Euroopassa 102 vuotta täsmällisesti kesti ennen kuin löysimme tasapainon eri etujen välillä näin monta vuotta verisiä uskonnollisia satoja, jotka tuhosivat niin paljon ihmishenkiä. Tämä on yhteistä historiaa. Me Nyt istumme täällä pöydän ympärillä. Täällä on ihmisiä, jotka, joiden yh, kollektiivinen muisti on, on tänne kol, selkkaukseen ja konfrontaatiota. Meillähän on sitä kristittyjen välilläkin satoja vuosia on ollut ja Juutalaisia on aina syytetty, kun on jotakin tapahtunut yhteiskunnissamme, joka on aiheuttanut pelkoa tai epävarmuutta tulevaisuudesta ihmisten keskuudessa. Suhteellisen uusi ilmiö on tämä muslimivastaisuus ja muslimiviha, joka on lisääntymässä jäsenvaltioissamme. Minun päätelmäni on seuraava. Aina kun pelosta tulee dominoiva tekijä yhteiskunnassa ja politiikassa, niin eh, ihmisiä on helppo manipuloida pelko johtuu viha, ja vihaan jo, viha johtaa muiden syyttelyyn ja se johtaa selkkauksiin Euroopan historiassa se sitten on johtanut myös sotiin. Euroopan hankke koskee ka- kaikkea muuta. Se ei ole vain sisämarkkinoita ja euroa. Siinä on kysymys siitä, että autetaan eurooppalaisia niin, ettei koskaan enää palattaisi tällaiseen selkkauksien ja sotien historiaan. Joskus aliarvioimme tämän keskeisen periaatteen eurooppalaisessa yhteistyössämme kun ajatellaan kaikkia niitä, niitä asioita, jotka tehdään väärin ja joita on muutettava ja parannettava, kun ajatellaan kaikki niitä parannuksia, joita yhteinen hankkeemme edellyttää, jotka ovat kyllä tulossa, jos vain osallistutaan vuoropuheluihin, meidän on todella muistettava nämä keskeiset periaatteet. Nimittäin se, että tässä on kyse myös rauhanprojektista aivan ensimmäisenä. Erilaisia välineitä käytetään, jotta rauha saadaan aikaan ja kestämään. Sisämarkkinat ja yhteinen valuutta ovat näitä välineitä. Sanon tämän myös aikana, jolloin näemme kaikkialla Euroopassa, että, että olemme oikein Meillä on helppo olla samanlaisten ihmisten kanssa. Haemme vuoropuhelua ihmisten kanssa, joiden kanssa olemme samaa mieltä. Emme enää osaa keskustella niiden kanssa, joiden kanssa olemme eri mieltä ainoa tapa monimuotoisessa yhteiskunnassa päästä yhteisymmärryksen arvoista, jotka jaamme, on se, että emme välttäisi konfrontaatiota niiden kanssa, joiden kanssa olemme eri mieltä. Ainoa tapa löytää kompromisseja on kuunnella niitä, joiden kanssa ei ole samaa mieltä, eikä kuunnella ainoastaan niitä, joiden kanssa ollaan jo samaa mieltä. Aika pitkä kokemus tästä on, on jo erityisesti jo uskonnollisissa yhteisöissä, että löydetään tapaamispaikkoja – joissa voidaan olla eri mieltä. Ja sitten voidaan löytää yhteistä pohjaa työlle. Tästähän on kyse Euroopan järjestäytymisestä, Euroopan toiminnassa, silloin kun se on parhaimmillaan. Ja uskon, että me olemme, me yhdessä vastuussa siitä, että emme välttäisi ihmisiä, joiden kanssa olemme intohimoisesti väärää mieltä – on helppoa puhua populisteista ja radikaaleista ja niin edelleen, mutta kiinnostaako meitä se, miksi ihmiset äänestävät näitä radikaaleja poliitikkoja, miksi ihmiset lähtevät seuraamaan näitä ajatuskulkuja? Jos vain puhuisimme heidän kanssaan, voisimme ehkä saada selville, miksi näin on. Ehkä yllättyisimme, jos löytäisimme todelliset motiivit. Ehkä löytäisimme vähän yhteistä pohjaa, vaikka tänä päivänä vaikuttaa, että se on mahdotonta. Uskon, että tämä vuoropuhelu tämän vuoropuhelun lopullinen tavoite on löytää tällaista yhteistä pohjaa, kuunnella toinen toisiamme. Verkomysset sanoi, että ainoa, joka erottaa ihmisen elämistä on se, että voidaan katsoa toisen, toisen, tois, toista silmiin ja nähdä toinen ihminen. Ehkä tämä on tapa, jolla voidaan päästä nykyisistä ongelmista eteenpäin. Me olemme kaikki moraaleja, olentoja. Kenelläkään ei ole oikean monopolia. Kenelläkään ei ole myöskään väärän monopolia. Me kaikki teemme virheitä, me kaikki yritämme käyttäytyä moraalisti oikein. Olen aivan vakuuttunut siihen, että tähän päästään ainoastaan, mikäli käymme vuoropuhelua ja pyrimme saamaan tätä Euroopan hanketta eteenpäin ja rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Komission julkaisut valkoisen kirjan, joka ei ole enää tämän perinteinen suojeleva tapa esittää jo valmiita hankkeita, joihin ihmiset voivat sanoa kyllä tai ei, tai voisitteko tehdä muutoksia tähän tai tuohon, vaan nyt esitetään useita vaihtoehtoja ja eri suuntia, joihin Eurooppa saattaisi kehittyä tulevina vuosina tai tulevien sukupolvien aikana. Ja komissio on avoin käymään vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa. Toivottavasti hallitukset hyödyntävät tätä tilaisuutta ja lähtevät vuoropuhelun kansalaisten kanssa koskien sitä, mihin suuntaan EU pitäisi mennä. Tämä on komission kanta ja on hyvin tärkeää, että ne ihmiset, jotka pohtivat moraalisia kysymyksiä, jos nyt voisin löytää jotenkin yhteistä kenttää nyt näille tunnustukselliselle ja ei-tunnustukselliselle yhteisölle, niin siinähän pohditaan ihmistä, ihmisen asemaa yhteiskunnassa moraalilta äh, kannalta käsin. Jos emme pohdi Euroopan unionia äh, niin, että lähtökohtana olisi moraalinäkökohta, niin ei siinä ole mitään järkeä. Siksi uskon, että tämä vuoropuhelu äh, artikla 17 ympärillä on niin tärkeä komissiolle ja eurooppalaisille yhdistykselle. Minun on pahoiteltava, koska joudun lähtemään aikaisin täältä. Minun on lähdettävä toiseen julkiseen tapaamiseen tänään Alankomaihin. ja hyvin aikaisin olen lähdössä huomisaamuna vielä Sveitsiin keskustelemaan Kyproksesta, mutta vielä kerran haluan tarjota yhteistyötäni teille kaikille – niin, että löydettäisiin yhteisiä vastauksia näihin suurimpiin haasteisiin, joita meidän sukupolviemme eteen on asetettu. Uusi, uudet taloudelliset vallankumoukset, maailman muuttuminen, keskustelu moraalisuudesta, taloudesta ja muusta. On hyvin tärkeää löytää yhteistä pohjaa keskustelulle Euroopassa teidän kaikkien välille. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tämän tilaisuuden järjestämisestä ja haluaisin vielä kerran todeta, että komissio tukee täysin sitä, mitä parlamentti tässä tekee, erityisesti koskien sitä, mitä puhemies Guinness on tällä alalla tehnyt. Kiitoksia. Well, thank you, Vice President. Kiitoksia varapuheenjohtaja Timmermans. Toivomme teille onnea matkallanne. Sanamme seuraavat teitä. Ja selittäisin iltapäivän formaat. Meillä on kaksi paneelia Ensimmäinen tarkastelee hyödyntämätöntä potentiaalia nykyisessä sopimuskehikossa ja toisessa katsotaan pidemmälle ja mietitään tarvitaanko perussopimusten muutoksia. Minulla on suuri ilo antaa vastu ensimmäistä painimista hyvälle ystävälle ja kollegalle ja perussopimusvaliokunnan pohjohtajalle Hubnerille, joka on tämän alla alueen asiantuntija. Olemme hyvissä käsissä. Tänne ottaa No ja silloin kesässä ja komission jäsen Timmermans lähtee. Kiitos. Liian usein parlamentissa ei käy niin, että voimme viettää koko iltapäivän vuoropuhelussa. Ja aiheena ei olekaan Brexit. Kiitos siitä. Olen varma, että monet teistä viittaisivat tuohon. Ja kun mietitte päivän puheenvuoroja, monet teistä miettivät Jacques Delorin aikaa. Hän aloitti 25 vuotta sitten tämän vuoropuhelun. Mä katsoin, mitä hän tuolla sanoi ja huomasin, että hän sanoi, että, että emme onnistu Euroopassa. Hän puhui Maastrichtin sopimuksesta. Emme onnistu, ellemme anna Euroopalle raikasta ilmaa, henkisyyttä. Tällaista henkisyyttä tarvitaan. Ja siksi Odotan odotan puheenvuoroja. Näin Jacques Delors oli 25 vuotta sitten, näin voisi sanoa nyttenkin. Olen iloinen tästä mielipiteenvaihdosta, koska Eurooppa ehdottomasti tarvitsee moraalista tukea, sitoumusta arvoihin ja läheisempiä yhteyksiä kansalaisiin. Totta on, ja selkeästi sanoisin, että Euroopassa on aina ollut kysymys muutoksista. onpa kysymys kriisistä tai ei. Mä tuntuu, että kautta Euroopan halutaan muutosta. Ja todellisuus on ajanut meitä haluamaan muutosta. Ja tästä on sitten uusia osia Euroopan rakentamiseen. Mutta pahimmiltaan meillä on aina arvomme, arvot, jotka inspiroivat arvon perusta ja ajattelimme, että ne on kiveen hakattu, mutta kun me arvoja ajattelemme, me näemme, että vaara tällä hetkellä on, jos arvot katoavat, mekin häviämme. Euroopan hallit, arkkitehtuuripolitiikka on muuttanut valtavasti kansalaisten tarpeet tämän vuoksi ja globaalin ja muutoksen vuoksi. Muutokset usein olivat pienten askeleen seurausta, mutta toisaalta myös suurten se päätösten seurauksena, jonka jälkeen on mietitty, mitkä on Euroopan tiekartta. Ja nyt me tarvitsemme syvempää pohdintaa, kun meillä on erityisen haastavat ajat edessä. Jos me kuuntelemme, me kuulemme, että puhumme nationalismista, xenofobiasta, siitä, miten nuo ilmiöt ovat pohjaa demokratialta ja Euroopan legitimiteetiltä. Huonosti toimiva demokratia kansallisella Euroopan tasolla helpottaa huonoja virtauksia elämässämme ja näemme niitä paljon Euroopassa. Näemme, että Euroopassa on jäsenvaltioita ja hallituksia, jotka hartuvat demokraattia ja kiertävät tai vääntävät halunsa mukaan Euroopan sääntöjä. Me emme että etnisiä kulttuurisia jännitteitä on ja demokraattisten instituutioiden rakentaminen ja vaalien järjestäminen ei riitä, kun demokraattinen kulttuuri puuttuu. Monissa Euroopassa Tätä emme osata riittävästi suvaitsevattomuuden kohtaan. Me pahennamme pitkään arvostettujen ihanteiden romahtamisessa. Nämä aika häpeällistä politiikan tekoa, avuttomuutta ja kansalaisten suuttumusta. Ja näemme, miten taitavat poliitikot, e-, eikä pohannasta niistä, joita kutsutaan populisteiksi, he rakentavat tälle prosessille Euroopan vastaisille tunteille ja kääntävät ihmisiä Eurooppaa vastaan, jota ensimmäistä kertaa Euroopan integraation historiassa varna on, että poliittiset vaatimukset, joita nationalismi inspiroi, että ne lähetävät takapakki Euroopalle. Ja se Euroopan suuri pohja ajattelee, minä sanoisin, nationalismi. Ja kun integroitu Eurooppa nousi toisen maailmansodan tuhkista. Se korva on tällaiset impulssit eurooppalaisen universalismin tunteella, mutta jotenkin hetki meni ohi. Tästä alkuperäisestä legitimiteistä tuli uusille sukupolville irrelevanttia ja valitettavasti myös Euroopan kasasta johtajien sukupolville. Ja vaikea saavat tätä kesken on Brexit-aiheesta yhtenäisyyttä. Euroopalta puuttuu poliittista kohesiota. Ja meillä on poliittisia johtajia, jotka haluavat kääntää integraation kelloa taaksepäin. Mutta onneksi meillä on myös kansalaisten Eurooppa, ja se on aina ollut Euro- kansalaisten Eurooppa ja Eurooppa kansalaisille. Mutta kansalaisetkin ovat erilaisia kuin 60 vuotta sitten tai 10 vuottakin sitten. meidän täytyy saavuttaa kansalaisten tuki uusin keinoin. Meidän täytyy luoda uutta solidaarisuutta ja luottamusta ja nämä perusarvot ovat aika huukaassa. Minä tulen Puolasta, jossa ihmiset ovat hylänneet tämän, tämän vapautettoman todellisuuden. Ja kansainvälisen kautta halusivat liittyä nyky-Eurooppaan. Eli näin Tämä mahdollista. Eurooppa ei koskaan ole täydellinen. Paljon on virheitä tehty. Tiedämme, mitä ne ovat. Lista on aika pitkä. Mutta on selvää myös, että kollektiiviset virheet vaativat myös kollektiivista toimintaa. Ja valitettavasti meillä on vahva perusta yhteisyyden luomisessa. Kulttuuri, oikeusvaltio, tiede, demokratia, se mitä tiedostatte, arvoja, jaamme, me tarvitsen myös solidaarista etiikkaa ja lyhyen puheenvuoroni lopettaisin toteamalla, että valtiot ja kansalaiset hallitsevat yhdessä, mutta eivät yhtenä. Ja tämä täytyy ymmärtää. Näin sanoen, niin haluaisin avata paneelikeskustelun ja pyytäisin ensiksi Jean-Claude Hollerichia puhumaan. Hän on Luxemburgin arkkipiispa ja Luxemburgin katolinen primaatti. Vuonna 2011 olette myös Komessessa ja olette myös Komessen ekumenisen komitean johtaja. Kiitos. Puhun ranskan kieltä. Niin, vuosien ajan, hyvät naiset ja herrat, minulla oli mahdollisuus opettaa Eurooppa-opintoja Sofian yliopistossa Tokiossa. Ennen kuin sitten Minusta tuli piispa Luxemburgiin. Japanilaisille opiskelijoille oli äärimmäisen vaikeaa ymmärtää unionin monimutkaisuutta. Unionihan ei ole mikään uusi kansallisvaltio eikä myöskään eurooppalainen kansanyhteisö tai YK. Tämä tehtävä on ollut haastava. Viime vuosien aikana Olemme havainneet myös lipsumista. Hallitusten välisyys on vahvistunut entisestään ja yhteisömenettely on heikentynyt. Me kaikki tiedämme, miten vaikeaa on saavuttaa määräenemmistö, puhumattakaan yksimielisyydestä, kun jäsenvaltioita on entistä enemmän. Olen iloinen siitä, että jäsenvaltioita on näin paljon, luonnollisesti, mutta jotta päätöksenteko voisi olla tehokasta, niin yhteisömenettelyä tulisi vahvistaa. Entäpä tiedotusvälineet, heijastelevatko ne usein kiistaista kuvaa tästä hallitusten välisestä menettelystä ja näin antavat kuvan jakautuneesta Euroopasta? Voiko Eurooppa päästä eteenpäin, jos vaaleja järjestetään milloin missäkin ja kuitenkaan emme pääse eteenpäin hallitusten välisen menettelyn kautta. Eurooppalainen skeptisyys näin vahvistuu ja Euroopan kansalaiset eivät kovinkaan helposti näe, mikä on Euroopan unionin hyöty. Verkkovierailun loppu unionin jäsenvaltioissa, joka nyt on astunut tässä kuussa voimaan, on oikein hyvä esimerkki, tyypillinen esimerkki siitä, miten unioni voi kansalaistensa elämää yksinkertaistaa. Olemme myös nähneet mm, eliitin hyväksynnän unionihankkeelle kasvavan, mutta toisaalta väestö on entistä skeptisempää. Tämä on todellinen hälytysmerkki. Vaarana on se, että menetämme demokraattisen legitiimiyden. Meidän täytyy voida estää näitä epäilyksiä ja vahvistaa Euroopan parlamenttia mahdollisimman paljon olemassa olevien perussopimusten pohjalta niin, että kansalaisten mieliin ja sydämiin ei synny sitä epäilystä, että heidän poliittista tahtoaan ei oteta vakavasti. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voisimme luoda eurooppalaisen julkisen tilan niin, että demokratia ja parlamentaarinen edustuksellisuus voisi todella siinä näkyä. Meillä ei ole tällaista julkista tilaa, joka toimisi. Pikemminkin eurooppalainen politiikka saa hyvin byrokraattisen kuvan ja syntyy jonkinlaisen hallituksen välisen menettelyn makkiavelli-tyylinen käsitys. Vaikuttaa siltä, että puolustetaan vain poliittisen luokan etuja. Tällainen eurooppalainen tila on välttämätön lisä eurooppalaiseen kansalaisuuteen. Alkuun Eurooppa oli vain joidenkin harvojen haave. Kun tämä haave sitten alkoi muotoutua poliittisen toiminnan kautta, syntyi eurooppalainen integraatio. Unelma on aina suuri hyppäys. Kukaapa nyt voisi muistaa unen yksityiskohtia. Mutta eurooppalainen uni, unelma on toteutunut yksityiskohtien, sopimusten kautta. Ja usein tämä unelma sitten tässä tilkkutäkissä unohtuu. Meidän täytyy palata tähän unelmaan. Täytyy löytää uudelleen, uudelleen unelma. Täytyy osoittaa, että unioni pystyy ratkaisemaan ongelmat paremmin kuin yksittäiset jäsenvaltiot. Ajatellaanpa vaikka pakolaisongelmaa. Että ei varmaankaan yllätä, että äh, voin vain rohkaista omassa työssäni hyväksymään pakolaiset ja jakamaan heidät jäsenvaltioiden kesken tasa-arvoisesti. Kristitty ja ei-kristitty humanismi vaatii tätä. No katsotaanpa sitten tehtyjä päätöksiä. Täytyy myös ottaa huomioon pelon aalto, joka on vallannut eurooppalaisen väestön, jos tämä pakolaisaalto vain kasvaa entisestään. Mitä pitäisi tehdä? Eikö unionin pitäisi kaikin keinoin edistää rauhanpolitiikkaa, hyvin vahvaa rauhanpolitiikkaa niissä maissa, jotka ovat sodan tuhoamia ja ihmiset sieltä pakenevat, haluavat taata paremman elämän itselleen ja omille lapsilleen. Vaikuttaa siltä, että Eurooppa on hyvin heikko ja poissa. Eikö pitäisi käynnistää jonkinlaista Marshall-suunnitelmaa Afrikan, Saharan eteläpuolisten maiden hyväksi niin, että tämä talouspakolaisten virta pysähtyisi? Eurooppa, Eurooppa sisämarkkinat voisivat varmaankin hyötyä kehittyneemmästä Afrikasta. Monia toimia toki on tehty tähän suuntaan, mutta meillä on kuitenkin suuri ero toisaalta sen suhteen, että olisi tällainen onnistuva suuri hanke ja toisaalta paljon pieniä toimia, jotka eivät niinkään vakuuta kansalaisia. Unioni on toki sitoutunut tähän työhön, mutta ei unelma vaatimalla tasolla. Antakaa meille uudelleen tämä eurooppalainen unelma. Unelma, joka pohjautuu juutalaiskristittyyn sivilisaation ja valaistuksen arvoihin. Antakaa meille uudelleen eurooppalainen unelma käyttämällä kaikkia perussopimuksen mahdollisuuksia, jotta saamme kehitetyksi uuden eurooppalaisen dynamiikan. Uskon, että Euroopan kansalaiset janoavat tätä. Kiitos. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, arkkipiispa. Haluaisin kiittää siitä, että mainitsit suuret riskit, jotka liittyvät tähän huonoon hallitusten välisen hallintaan kun tiedämme, että useimmat asiat vaativat eurooppalaisia ratkaisuja. Nyt rouva piispa Irja Askola Helsingistä. Voisiko sanoa, että olette myös runoilija ja kolumnisti? On hienoa, että te olette täällä. Meillä on tällainen renessanssinainen paikalla. Puheenvuoron teille. Thank Kiitoksia, kiitoksia kokouksen johtajalle ja varapuhemiehelle. Aivan aluksi haluaisin vain sanoa, että tässä on puoli tuntia vain mennyt ja olen nyt jo valtavan inspiroitunut tästä. Suuret kiitokset teille. Kun nyt olemme vahvistamassa, vahvistamassa yhteistyötämme parlamentin ja kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen välillä, niin haluaisin aivan aluksi todeta, että näen tässä kaksi kiusausta kirkoille nyt, kun lähdemme mukaan tällaiseen vuoropuheluun. Ja on hienoa, että tällaista vuoropuhelua käydään. Nämä kiusaukset koskevat sitä, että joko kirkat ovat liian ujoja tai sitten ne ovat liian ylimielisiä. Ja kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole kovinkaan hyödyllinen, kun yhdessä haemme ratkaisuja toivoja ja jopa iloa. Haluaisin nyt lyhyesti puhua teille kuudesta asiasta ja aloitan vähän omasta taustastani. Tulen Suomesta. Se on maa, joka juhlii tänä vuonna satavuotis itsenäisyysjuhliaan. Näiden juhlallisuuksien aikana Muistamme, että 99 vuotta sitten kärsimme verisestä sisällissodasta. 150 vuotta sitten tuhannet kansalaisemme kylissä kuolivat nälkään. Se on aika lyhyt aika. Nyt ihmettelemme, mikä mahdollisti tämän muutoksen. Siihen on useita syitä. Haluaisin yhdestä syystä teille puhua. Se koskee sitä rohkeutta ja tahtoa, jota esi-isiltämme löytyi, kun he päättivät antaa ilmaisen koulutuksen jokaiselle lapselle. Myös, myös yliopisto-opinnot haluttiin mahdollistaa. Jokainen tyttö, jokainen poika myös sai ilmaisen lounasruuan koulusta. Näin esi-isämme päättivät. Ja aikaisempina vaiheina tämä oli köyhille vanhemmille hyvä motivaatio lähettää jopa tyttäret kouluun, koska sieltä sai ilmaista ruokaa. Ei vanhempien ikään kiinnostanut se, oppivatko he lukemaan. Luterilainen identiteetti on aina koskenut sitä, että kirjoitus ja lukutaito on olennainen osa, kun tullaan kansalaisiksi, kun tullaan kirkon jäseniksi, riippumatta siitä, mihin sosiaaliseen luokkaan vanhemmat kuuluvat tai mikä heidän taloudellinen tilanteensa on. Näiltä luterilaisilta pohjalta kuitenkin minun käsittääkseni, kun tätä ajatellaan, niin todella koulutus on avainsana Euroopan tulevaisuutta ajatellen. On tärkeää, että jokainen lapsi voi oppia, voi mennä eteenpäin ja niin voi saada voimaa toimia. Eikä koulutus koske ainoastaan kirjoja, vaan kyllä siinä on kyse paljon isommista asioista. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt omaavat paljon kokemusta koulutuksesta myös niiden lasten osalta, jotka eivät koskaan saa hyviä numeroita koulussa, mutta jotka kuitenkin koulutuksen ja tuen kautta voivat saada hyvän ja vahvan isä, itsetunnon ja heistä voi näin tulla osa yhteiskuntaa. Toisaalta kun kuulen sanan Eurooppa, niin ymmärrän, että se tarkoittaa hyvin erilaisia asioita eri ihmisille – Onko olemassa yhteistä eurooppalaista identiteettiä? Kuinka yhtenäinen tällainen identiteetti voisi olla tai kuinka yhtenäinen sen pitäisi olla? Minulle Eurooppa ei merkitse ainoastaan Euroopan unionia tai toimielimiä Brysselissä tai Strasbourgissa. Minulle Eurooppa ei myöskään ole ainoastaan maanosa, jossa asuu onnellisia rikkaita ihmisiä, vaan se on myös maanosa, jossa monet kärsivät pelosta, nälästä, epäreilusta politiikasta. Näinä päivinä heitä on yhä enemmän. Näitä tarinoita kirkoissa ja uskonnollisten yhteisöjen parissa kuullaan jatkuvasti. Ja näillä ihmisillä on, jo, on joskus aivan uskomattoman hienoja ja käytännönläheisiä ajatuksia, kuinka ongelmia voitaisiin ratkaista. Näitä ongelmia, joiden parissa painiskelemme yhteisöissämme ja joista sanomalehdissä kirjoitetaan. Voisiko tämän tyyppinen vuoropuhelu, jota meillä täällä on, voitaisinko tämän käyttä löytää hyviä ajatuksia ja pysyä rohkeina? Toinen, kolmas pointti niin koskee sitä, että Eurooppa koskee sitä, että ollaan sitoutuneita yhteiskunnalliseen tasa-arvoisuuteen ja ekologisen elämän tapaan. Voisimmeko tukea toinen toisiamme näissä rooleissa, niin että olisimme hyviä esimerkkejä omissa ympäristöissämme, instituutioissamme, kirkoissamme. Tarvitsemme päätöksiä näissä asioissa, mutta sen lisäksi tarvitsemme tarinoita, joista saisimme inspiraatiota päätöksentekoa varten. Neljäs pointti. E, minun Eurooppani ei ole mikään eristynyt saari, jossa nostetaan aitoja ja suljetaan rajoja. Minun Eurooppani on osa globaalia todellisuutta, Eurooppa, jossa halutaan kantaa vastuu ja olla solidaarisia koko ihmiskunnan kanssa. Kirkot ja tunnustukselliset yhteisöt ovat jo vuosikymmeniä omanneet kontakteja kylissä ja kaupunkien slummeissa kaikkialla maailmassa oman toimintansa kautta. Voisiko tällainen kulttuuri, kulttuurinen kokemus ja osaaminen olla hyödyksi päätöksentekoprosesseissa Euroopassa. Sitten viides pointtini. Pohdin sitä, että meiltä, päät- meiltä puuttuu kykyä kuunnella ja ymmärrä, ymmärtää hiljaisia merkkejä y- yhteisöissämme. On vaikea kuunnella haavoittavia henkilöitä, työttömiä nuoria miehiä, itä-eurooppalaisia prostituoiteja, vihaisia, rasistisia, akateemisia miehiä. Heillä on kaikilla meille jotakin kerrottavaa, mutta onko meillä kykyä kuunnella heitä. Euroopan tulevaisuus tarvitsee viestintää ja vuorovaikutusta, eikä sitä, että paetaan toinen toisesta, toiseltamme ja rakennamme vihamielisiä kuvia toisistamme. Vihamielisyydestä vieraanvaraisuuteen. Lopuksi uskon, että kaikki uskonnot ja kaikki uskontoon perustuvat yhteisöt voivat antaa oman panoksensa Euroopalle, ja niin kuin ne tekevätkin jo. Tarvitsemme Euroopan, jonka, joka olisi turvallinen, oikeudenmukainen ja monikulttuurinen erilaisille ihmisille. Tämä onnistuu ainoastaan, mikäli ihmiset tuntevat toinen toisensa, myös erilaiset ihmiset. Ja kun, kun tunnetaan toinen toistemme perinteet, tarinat, pelot ja unelmat. Joten lopuksi haluaisin todeta, että me, meiltä edellytetään nyt todella huolenpitoa, sydämellistä uteliaisuutta ja luottamusta. Kiitoksia. Thank you indeed very much for sharing. Kiitos, että jaoit Euroopasi kanssamme. Ja nyt professori Panteris Zedis Voloksen teologisesta äh, akatemiasta. Puheenvuoro on teidän. Sorry. Anteeksi. Ennen kuin aloitan esitykseni, haluaisin ilmaista kiitollisuuteni ja arvostukseni parlamenttiin ensimmäiselle varapuheenjohtajalle Rova McKinneysille, kun hän kutsui minut tähän poikkeukselliseen kokoukseen. Ja pastori Heikki Huttusen Euroopan kirkkojen konferenssista, joka on tämmöinen mahdollisen puhua konferenssin puolesta tässä erittäin tärkeässä dialogissa. En ole mikään EU-asiantuntija tai sopimusten tuntija tai politiikan tuntija olen ortodoksi teologi. Olen sitoutunut Euroopan projektiin. Tulen Euroopan etelästä, Kreikasta, joka saa eniten kielteistä julkisuutta hirveän taloudellisen kriisin vuoksi, jota se on, jota se on kärsinyt viimeisen seitsemän vuoden. Minä keskustelen teologisesta näkökulmasta pikemminkin kuin teknokraattisesta tai johtamisnäkökulmasta. Euroopan prosessin täytyy olla voimansa yhdistää kansalaisia eri taustoista. Ja sen täytyy voittaa tämä hallitusidea, josta on jo puhuttu ajatuksesta, että Eurooppa määrittyy säästöpolitiikan tai ei budjettisääntöjen kautta. Mä, minä mitä, CESn asiakirjaan, joka toteaa, että vuosikymmenen vuosia sitten Euroopan unioni alkoi visionäisenä projektina, joka, joka tavoitteena oli rauha ja sovittelu, mutta sen jälkeen vetovoimana on ollut sellaisen tavoitteen saavuttaminen, jotka ovat menevät ylittävät taloudellisen yhteistyön. Ja tämä vahva lauselma muistuttaa tällaiseen kartta ekonomikan julkilausuman, joka oli Euroopan kristillisen kirkkojen kokemuksen jälkeen, nyt siteraa sitä sen mukaan ilman yhteisiä arvoja yhteisössä ei kestä. Sitaatti loppuu. Tästä herää tämä ydinkysymys yhteistä arvoista ja sitä näkemyksestä Euroopan perustuvilla isillä oli tai sen sulla johtajilla, kuten äh, komission aikaisemmalla puheenjohtajalla Jacques Delorsilla, kun hän sanoi, että, ja nyt siteraa, me emme onnistu menesty Euroopassa äänestään oikeudellisen asiantuntemuksen tai taloudellisten sen erinomaisuuden kautta, jos emme onnistu antamaan Euroopalle sielua, me epäonnistumme sitaatti loppuu. Minä vakaasti uskon, että Euroopan nykykriisi, kriisi, joka on myös tahrannut Euroopan projektia ja tehnyt sitä vähemmän houkuttelevan sekä ihmiselle EUn ulkopuolelle ja sen sisällä, se on kovasti kytköksissä sieluvajojeeseen Euroopassa, kuten myöskin toivon ja näkemyksen puutteeseen, kun Euroopan sielu ja toivot paremmasta tulevaisuudesta ovat kadonneet. Toisin sanoen, miten euro, ydineurooppalaiset arvot, kuten vapaa solidaarisuus, oikeus, köyhyyden ja syrjäytymisen voittaminen, kun niitä ei oteta huomioon, tilastojen vauraus korvaa eurooppalaisten yhteiskuntien aidon hyvinvoinnin siihen asteeseen, että ajatellaan, että kriisi on ohi. Ja nyt siteraan, Talous on taas kasvuuralla ja työttömyysaste laskee kaikissa jäsenvaltiossa. Kuten Euroopan komission sosiaaliset ulottuvuudet Euroopassa asiakirja näyttää väittävän. Vaikka sama paperi toteaa, että Työttömyysaste Espanjassa on 23 prosenttia, samoin Espanjassa, Kreikassa. Ja nuorisotyöttömyys Espanjassa, Italiassa, Kreikassa on noin 40 prosenttia, jopa yli 50 prosenttia. Jos vierailette Atenassa tai isoissa Kreikan kaupungissa, näette itse sen humanitaarisen katastrofin, jota maali on kokenut jo seitsemän vuotta. Ja ymmärrätte, minkälainen kuilu tilastojen vairauden ja Euroopan yhteiskunta ja taloudellisen hyvinvoinnin välillä on. Jokainen on herkkä kansalaisten viestille Italiassa, Espanjasta ja Ranskassa, kun on nähty, miten oikeista ja vasemmista populismi vahvistuu noissa maissa. Jokainen, joka tämän näkee, ei voi kuin ihmetellä, onko, ovatko Euroopan arvot saavuttaneet huippunsa ja nyt laskussa. Toisin sanoen, Euroopan sota ei voi suunnitella keskustelematta Euroopan yhteistä arvoista. Sama koskee myöskin keinoja voittaa nykyinen kriisi. Meidän pitäisi ensin ymmärtää kriisin pohjamaiset aiheuttajat ennen kuin mietimme, mikä on oikea hoito. Ja muistan, että tärkeimpien taloudellisten syyden lisäksi, jota asiantuntijat mainitsevat, meidän pitäisi keskustella myös moraalisia kysymyksiä, jotka koskevat velkapolitiikkaa, ja tämä on suoraan yhteydessä talous- ja rahoituskriisiin, ja se on yhteydessä väestölaajien ryhmien köyhistymiseen Etelässä Euroopassa epätasa-arvon voimakkaan kasvun kanssa ja myöskin tämän yhteydessä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vähenemiseen ja hyvinvointiyhteiskunta hylkäämiseen. Ja vaikka en ole taloustieteilijöitä asiantuntijana asiassa. Ja jos minä täällä puhun, niin teen sen vain kristittyneen intellektuaalina ja Euroopan kansalaisena. Tämä viimeinen ominaisuus tämä minulle kuitenkin oikein puhua tästä nykykriisistä, joka on yhä vallalla monessa Euroopan maassa. Ja minusta vaikuttaa, että on kiireellistä kyseenalaista tämä, nämä vallitsevat politiikat Euroopassa. Politiikka, joka ei ainoastaan syrjäiltä laajaväistä ryhmiä, mutta myös johtaa uusiin jakolinjoihin Euroopassa, jakoihin etelän ja pohjoisen välillä, joka on korvaamassa tätä vanhaa jakoa Länsi- ja Itä-Eurooppaan. Teologina voisin hyvin vedota moniin raamatullisen kertomuksiin ja narratiiveihin, niin vanhaan kuin uuteen testamentin tai kirkollisiin patristiseen perinteeseen ajatellaan, tai juhlavuutta, ää, velan peruuttamista, sosiaalisten epäoikeuksien kritikointia tai köyhien ja heikkojen hyvinvointia, mutta en halua antaa sitä kuvaa, että raamatun tarina tai kirkon isien tekstit tarvitsevat mallin, jota voidaan välittömästi soveltaa yhteiskunnassa tai maallisessa valtiollisessa politiikassa. Olen täysin perillä sitä, että nykyvaltio on maallinen ja pluralistinen. Eikä se halua mitään minkään uskonnon tai kirkollisen äh, auktoriteetin iestä päälleen. Niin, ei meillä ole mitään illuusiota tästä Euroopan ja postkristitystä tilanteesta. Minä kannatan olla sitä mieltä, että kirkko on luoteltaan eskatologinen ja sillä tuota etäisyytensä maallisiin voimiin instituutioihin. Vaan vakasti kannattaa sitä ideaa, että me emme, emme voi tehdä krististä te- raamatullisesta tekstistä tai vuorisaarnasta periaatteita, jotka johdattavat valtioita. Sitä, sitä huolimatta muistuttaisi, että koska se muistuttaisi teokrasia tai jopa uskosta totalitarianismia, mutta minä olen sitä mieltä, että kristittynä minä voin kuitenkin viitata raamatullisiin arvoihin kuin solidariteettiin, joka merkitsee kan- kansallisten itsekunnan yllättämistä. Suuri eurooppalainen filosofi Jürgen Habermas sanoi luennollaan Levenin katolisessa yliopistossa, jonka aiheena on demokratia, solidaarisuus ja Euroopan kriisi. Hän halusi, että me tarvitsemme solidaarisuutta Euroopan projektiin tiennä kriisistä, joka tuhoaa Euroopan. Hän kritikoi omaa maata ja sen näkemyksiä Euroopan kriisistä. Muistuttaisin myös näistä teologisista termistä diakonia, yhteisön palvelua ja toisten ihmisten auttamista koinoniaa. Y- yhteisö, aito koinonia merkitsee diakonia eli palvelua. Mutta jos me ajattelemme tässä Euroopan tulevasta, niin kekin näissä kirjassa todetaan, että diakonian tärkeä piirre on, että työskennellään niiden kanssa ja niiden puolesta, joita pitää palvella. Tähän rooliin kuuluu se, että identifioidaan ja haastetaan epäoikeudenmukaiset kaikilla tasolla, paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Se merkitsee, että puhutaan niihin valtaviin tuloeroihin ja varallisuuseroihin, jotka leimaavat modernia mutta siinä myöskin näitä niiden asiaa, jotka rodon, sukupuolen, uskonnon, kyvyn tai iän vuoksi ovat suljettuja yhteiskunnan reunoilla. Monet uuden sukupolven kollegat pitävät Eurooppaa kodonina tai kinonina yhteisönä, kansanyhteisönä, ää, joka tarvitsee meidän palveluamme, mutta myöskin suvaitsevuuden henkeä ja toisenlaisuuden hyväksymistä, jotta se toteutuisi. Jos ollaan rehellisiä, niin näinhän näin aina ollut omassa tapauksessamme. Tämä ennen näkemätön talous- ja rahoituskriisi, tällä me kokeneet viime vuosina, antaa epä Euroopan ihmisille mahdollisuuden tehdä katu, suorittaa katumusta ja kypsyä poliittisesti, henkisesti ja moraalisesti, mutta samaan vaan aikaan se pitäisi haastaa Euroopan johtajien politiikkaa, että voidaan mitata, miten traagisia ja katastrofaalisia vaikutuksia sillä on ihmisiin, sosiaaliselle yhteiskuuluvuudelle ja Euroopan tulevaisuudelle. Ja tämä on uusi liberaali uusliberalismi vaikut läpäisemä talouspolitiikka. Kuten Euroopan tulevaisuuden valkoisessa kirjassa todetaan, kaikkia ääniä pitäisi kuulla. Minä toivon, että se ääni, jonka olen rohjennut nostaa, ja minun kriittiset ja itsekriittiset kommenttini ovat antaneet, on ollut panos kaikille meille, että voimme ymmärtää, kuinka tärkeää on säilyttää Euroopan rakennukseen koskemattomuus ja sen fasadin koskettomuus. Ja miten tärkeää meille kaikille ää, lännessä, idässä, Etelä-Euroopassa. Meidän täytyy pysyä yhteisessä kodissamme ja meillä on kohtalo, jonka me jaamme. Kiitos. Thank you. Thank you very much, professor Kalatsidis. Kiitoksia, Professor Kalatsidis. Ja nyt pyytäisin Brysselin päärabbi Albegi Gita, joka on myöskin Euroopan rabbien konferenssin puheenjohtajista. Puheenvuoro on teille. Madame la vice-présidente. Vara, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan juutalaisten historia on ollut jo kahden tuhannen vuoden ajan. Kyse on paradoksista. Toisaalta vastaanottavasta maasta, emansipaatiosta ja kehityksestä. Freud, Einstein, Levinas. Toisaalta Kyse on myös väkivallasta, äh, kansanmurhasta. Äh, suurin juutalaisten hautuumaa äh, sivilisaatiossa, jota on vaalittu. Eurooppa on nyt ymmärtämässä tietyt ongelmat, jotka koskettavat juutalaista yhteisöä ja pyrkii löytämään myönteisiä ratkaisuja näihin huoliin. Ajattelen tässä aivan erityisesti eurooppalaista antisemitismiä, väkivaltaista terrorismia, joka pyrkii epävakauttamaan yhteisöjämme. Jatkuvan työn ansiosta Euroopan parlamentin puhemies Tajani, ensimmäinen vara, äh, puheenjohtaja komissiossa Franz Timmermans ja myös Euroopan parlamentin varapuhemies McGuinness ovat tehneet siis työtä ja Eurooppa on hyvin lyhyessä ajassa päässyt eteenpäin. Eurooppa on hyväksynyt toimia, joiden tarkoitus on suojella vähemmistöjä. Haluaisin tänään kiittää heitä kaikesta siitä työstä, jota he ovat tehneet. Haluan myös onnitella heitä lämpimästi tästä matkasta, jota nyt olemme tehneet. Heidän ansiostaan muutamassa vuodessa on saatu huimaa edistystä aikaiseksi. Kiitos tästä kaikesta eh, täydestä sydämestäni. Kun kyse on Euroopan tulevaisuudesta, niin haluaisin keskittyä ennen kaikkea kahteen seikkaan. Integraatioon ja yhteiseloon. Ensinnäkin on tärkeää muistuttaa siitä erosta, joka on olemassa toisaalta integraation, kotouttamisen ja toisaalta assimilaation välillä. Integraatiossa kyse on siitä, että asutaan tietyssä maassa ja äh, harmonisesti onnellisella tavalla voi antaa oman panoksensa maan menestykseen ja samanaikaisesti kunnioitetaan itse kunkin vakaumusta ja myös kyseisen maan lakeja. assimilaatiossa kyse on siitä, että identiteetti ja sielu ikään kuin kadotetaan, kun yritetään äh, sulautua massaan, eikä voi enää olla oma itsensä. Tällä hetkellä on olemassa tietynlainen kirkkoihin sitoutumaton suuntaus, joka katsoo, että äh, on välttämätöntä erottautua kaikista kirkollisista äh, virtauksista ja korostaa nimenomaan valtion neutraaliutta. Näin uskonto täytyy nähdä vain yksityiselämään kuuluvana elementtinä ja sitä ei saa osoittaa avoimesti. Tällä hetkellä Belgiassa olemme äh, saaneet tästä esimerkin ja se huolestuttaa meitä hyvin suuresti. 22. toukokuuta Vallonian parlamentti äänesti määräyksestä, säädöksestä, joka kieltää uskonnollisen riitin mukaisen teurastuksen. 5. 5. heinäkuuta äh, Flanderin alue toimii saman tapaan. Ja tämä siitä huolimatta, että äh, äh, perustuslaki tuomioistuin on antanut kielteisen kannan tähän hankkeeseen muslimit ja juutalaiset siis joutuvat tuomaan käyttämänsä lihan maan ulkopuolelta. Jos tämä käytäntö yleistyy, niin tämä tarkoittaa sitten juutalaisille ja äh, islamiuskoisille Euroopassa sitä, että heidän asemansa on ikään kuin vaarassa. Tämä laki on epäoikeudenmukainen, sillä me olemme saaneet kiistämättömiä tieteellisiä todisteita, jotka osoittavat, että eläimet eivät kärsi sen enempää yhdessä kuin toisessakaan menettelyssä menetelmässä. Miksi sitten pitää hyökätä uskonnollista vähemmistöä vastaan tällä tavalla? Pelon taikka voiman taikka kulttuuristen erojen poistamisen kautta niin, että kaikkien täytyy nöyrtyä normin edessä. Emme voi rakentaa tulevaisuuden Eurooppaa ja varmistaa äh, jonkinlaista kohesiota, yhtenäisyyttä. On aivan välttämätöntä ymmärtää, että meidän on kunnioitettava toinen toisiamme, jos me haluamme saada myös itse kunnioitusta toisilta. Meidän täytyy kunnioittaa muiden vapautta, jos haluamme tehdä kunnioittavat meidän vapauttamme. Eurooppa tarvitsee vuoropuhelua eri uskontokuntien kesken, jos me haluamme omalla maaperällämme välttää sen, että syntyy kaikenlaisia ääriliikkeitä, fundamentalismitteja. Me tarvitsemme eurooppalaisia uskontokuntia, jotka pystyvät rikastamaan meidän perintöämme ja arvojamme. Aivan niin kuin kenraali de Gaulle totesi, haluamme sellaista Eurooppaa, äh, jossa ihmiset äh, voivat toimia yhdessä, yhtenäisenä, eivät tietenkään samanlaisina keskenään. Emme halua poistaa eroavaisuuksia, koska kaikilla kansoilla, kaikilla yhteiskunnan osilla on oma erityispiirteensä, omat arvonsa, kielensä, perinteensä ja niin edelleen. Jos käännymme sisäänpäin vaarallisella tavalla, tämä kääntyy tavoitettaan vastaan. Toisaalta jos äh, mallisuus, kirkkoihin sitoutumattomuus on hyvin aggressiivista, meillä on olemassa myös kolmas mahdollisuus, kolmas tie, niin että luomme yhteyden toisaalta uskonnollisten arvojen ja toisaalta demokraattisten arvojen välille. Tämä on juuri se haaste, joka meillä on nyt edessämme, kun rakennamme tulevaisuuden Eurooppaa. Kilpailumaailmassa tällainen liitto täytyy toteuttaa niin, että toimimme yhteistyön kielen kautta. Tulee keskittyä vastuuseen eikä ainoastaan oikeuksiin. Oikeudet totta kai ovat oleellisen tärkeitä, mutta ne voivat aiheuttaa myös ristiriitoja, jos näitä niihin liittyviä ongelmia ei ratkaista. Oikeus elämään, oikeus valintaan, oikeus vapauteen, oikeus kunnioitukseen. Oikeus ilman vastuuta tarkoittaa moraalisen maailman subcrimeja, äh, lainoitusta, josta aiheutuu kriisejä. Haluaisin kiinnittää huomiota, ne seuraavaan seikkaan, nimittäin yhteiselämään. Vaarana on, että järkytytte. Me emme saa enää puhua tästä yhteiselosta. Katson, että poliitikot ovat väärässä, kun he haluavat edistää tällaista yhteiseloa. Minä voin elää Asuin äh, naapurini kanssa vaikka 40 vuoden ajan tietämättä, kuka naapuri on, mitä hän elämässään tekee, tietämättä, mitä mieltä hän asioista on. Ja kuitenkin minä elän hänen kanssaan samassa todellisuudessa naapurina. Nyt täytyy muuttaa tätä yhteiselon muotoilua niin, että puhutaan siitä, että rakennamme yhdessä yhteistä hanketta – kun kyse on yhteisestä haasteesta, siihen vastaamisesta, niin sitten toinen näkee minut kumppanina, niin että yhdessä voimme auttaa toinen toisiamme löytämään ratkaisuja ongelmiin. Minun ei tarvitse enää pelätä tätä toista. Hän ei ole enää minun vastustajani, vastapuoleni, vaan päinvastoin voimme lähentyä toinen toistamme. Emmanuel Levinas puhuu siitä, että toinen ikään kuin paljastaa itsensä sellaisena kuin hän on, eikä sellaisena kuin haluaisin, että hän on. Kyllä, meidän on edistettävä parempaa tuntemusta meidän keskuudessamme. Emme voi tyytyä vain ennakkoluuloihin. Juutalaiset, muslimit, emme juurikaan heistä tiedä mitään. Tieto usein rajoittuu vain vääriin, vääristyneisiin totuuksiin. Meidän on poistettava näitä ennakkoluuloja, väärinkäsityksiä ja tutustuttava toisiimme paremmin, niin että voimme myös arvostaa toisiamme paremmin. Meidän täytyy kunnioittaa toinen toisiamme ja hyväksyä eromme. Eli moninaisuudessa yhtenäinen. Sen on oltava sen viestin, jonka Eurooppa välittää kansalaisilleen. Hyvät naiset ja herrat, Jumala on antanut meille monia kieliä, monia kulttuureita, mutta vain yhden maailman, jossa me voimme elää. Tämä maailma kutistuu päivä päivältä. Voimmeko me Euroopassa erine maineen, kulttuureineen, kielineen moninaisuudessa löytää uuden liiton Euroopan hyväksi, joka voisi säilyttää meidän arvomme ja äh, hengelliset äh, arvomme. Kiitos. Thank you. Paljon kiitoksia, Päärabi. Nyt pyytäisin viimeistä paneelin pohja Elmar Brockia puhumaan hän on Euroopan parlamentin jäsen ja voin sanoa, että hän on suuri eurooppalainen, joka on viettänyt elämänsä. Hän tässä sen eteen, että Eurooppa olisi jaettujen arvojen Eurooppa ja sen ei olisi. Hän täytyisi keksiä. Häntä tarvitaan niin pahasti parlamentissa. Puheenvuoro on sinun. Kiitokset Danuta. Käytän äidinkieltäni. Olemme tällaisissa uskonnollisissa kysymyksissä varsin usein ja hyvin tottuneet käyttämään juuri saksan kieltä. Ehm, perussopimusten artikla 2 toteaa, että unioni pohjautuu ihmisyyden kunnioittaville arvoille, eh, eh, lain kunnioittamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen – myöskin vähemmistöjen kunnioittamiseen. Ja nämä arvot yhdistävät eh, jäsenmaita ja niiden yhteiskuntia. Syrjintää ei sallita solidaarisuutta ja naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tuetaan. Lissabonin sopimus ja myöskin perusoikeuskirja toteavat, että nämä ovat moraalinen, uskonnollinen perusta ja pohja Euroopan unionille. Ja näin ollen voin todeta, että ainakin oma poliittinen perheeni on aina ollut sitä mieltä, että kristillis juutalaiseen ajatteluun ja vastaavan filosofisen ajatteluun ja roomalaisen oikeudellisen ajatteluun ja toisaalta valistuksen henkeen. Näihin neljään ikään kuin pilariin Euroopan kehitys tukeutuu. Ja näitä tulkitaan tietysti painopisteet eri maissa ovat hieman erilaiset. On todettu, että neljä viidesosaa kulttuurisesti olemme samanlaisia, yksi viidesosaa eh, erottaa meidät toisistamme, eh, mutta nykyään enää tätä ei nähdä erona, vaan yhteisenä rikkautena. Ainakin nuorten keskuudessa näin on. Ja voidaan katsoa, että eh, tämä on menestys, joka on saavutettu. Ja tässä Erasmus-ohjelma on tärkeänä ollut mukana. En siis Erasmus Rotterdamilaisen tässä viitannut. Eli näin on päästy varsin pitkälle. Ja ennen kuin eh, viittaan tulevaan, katson hieman taaksepäin. Euroopan unionihan pohjautuu kommunismin aikoihin ja toisaalta kansallissosialismin aikoihin ja omalla mantereellamme näistä varsin pitkälti päästiin eroon. Ja kun katsoo jäsenmaiden Euroopan unionin tilaa ja tilannetta, niin näiden 70 vuoden aikana eh, itäisten jäsenmaiden osalta lyhyempi ajanjakso 25 vuotta, voidaan katsoa, että näiden vuosikymmenten aikana kehitys on ollut pääosin myönteistä. Mutta Tämä kaikki merkitsee myös sitä, että kiistoja on ollut myös eh, kirkoissa. Esimerkiksi eh, kun puhutaan pluralismista, eh, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta, syrjimättömyys, periaatteen toteutumisesta ja suvaitsevaisuudesta, niin tämä tietysti tarkoittaa avointa asennetta ja suhtautumista. Ja itse katolisena en haluaisi Eh, elää sellaisessa valtiossa, joka määrää, että kaikkien on oltava katolilaisia. Mutta näin eh, yksinkertaisia asiat eivät välttämättä ole, ainakaan kaikkialla, ja tietänette mihin viittaan. Ja tämä onkin ongelma. Miten voisi olla mahdollista saattaa oma mm, uskonto eh, kuitenkin kytköksiin suvaitsevaisuuden kanssa ja sellaisen lähestymistavan kanssa, joka ei syrji ketään. Mikä on eri uskontojen välinen suhde, kristillisten ja muiden välinen suhde ja mikä on niiden yhteys muihin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, miten valtiotasoinen oikeusvaltioperiaate toteutuu, eli että tiettyjä sitovia päätöksiä tehdään valtiotasolla, ja että voidaan sanoa, että valtio, valtio ei voi vaatia minua elämään äh, siten tai jollain tavalla, joka ei ole oman vakaumukseni mukaista, mutta ei myöskään pakottaa ketään muuta toimimaan näin, joka on vakaumukseltaan ehkä toisin ajatteleva ihminen kuin minä itse. Tässä Rabin puheenvuoro muistutti mieleeni keskustelun, jota käytiin Saksassa muutama vuosi sitten, eli teuraseläin kysymys ja tämä uhrieläin kysymys. Ja tämä on hyvin konkreettinen kysymys siitä, miten voidaan tulkita uskonnollista suvaitsevuutta. Tietysti esiin voidaan nostaa eläinsuojeluun liittyviä kysymyksiä tässä yhteydessä ja syntyy jännitteitä, mutta nämä jännitteet on ymmärrettävä myöskin, kun puhumme omasta kristillisestä perinteestä. Me kaikki eivät ole asioista samaa mieltä kuin miten me ajattelemme. Ja katsoisin, että emme voi ketään, emme muslimeja emmekä kristittyjä vaatia elämään toisin kuin miten he oman vakaumuksen pohjalta toimisivat. Tämän tyyppistä suvaitsevaisuutta tarvitaan ja valtiollisissa rakenteissa tämä tulisi ymmärtää mutta tietysti jonkinlaista rajanvetoa myös tarvitaan. Varsin usein täälläkin, kun näistä asioista keskustellaan, näkemyseroja ilmenee. Ja voitaisiin ehkä mm, sanoa, että ei voi olla niin, että ei saisi tuoda esiin omia näkemyksiä tämän suvaitsevuuden nimissä. Varsin usein esimerkiksi Saksassa todettiin, että ei saa paljon käyttää kristillisiä painotuksia siksi, että tämä saattaisi jollain tavalla loukata esimerkiksi islaminuskoisia. Pidän tätä ihan mm, hölynpölynä, jos esimerkiksi ei saa lasten tarhoissa laulaa eh, St. Martinin päivänä eh, perinteisiä lauluja siksi, että ryhmässä saattaa olla myöskin eh, muslimeja. Tämä loukkaisi näitä lapsia. Jos näin pitkälle tässä asiassa mennään, niin on menty mielestäni liian pitkälle suvaitseva yhteisö, sen tulee voida mahdollistaa sen, että kumpikin osapuoli kaikki osapuolet voivat elää omaa elämäänsä oman uskonnollisen vakaumuksensa mukaisesti, kunhan ketään ei tällä vahingoiteta ja tässä sitten raja menee. Ja katsoisin, että tätä kaikkea tarvitaan jos halutaan mahdollistaa rinnakkainen eri vakaumusten eh, rinnakkain elo, sillä vain tällä tavalla on mahdollista myöskin mahdollistaa rauhanomainen vuoropuhelu. Jos mennään ihan älyttömyyksiin, mielivaltaisuuksiin siksi, että suvaitsevaisuus tulkitaan väärin ja siksi ei voi omaa ääntään tuoda kuuluviin, niin silloin varmasti myöskään todellinen vuoropuhelu voi toteutua eikä saavuteta sitä, mitä halutaan, vain päinvastoin. Meidän tulee olla itsevarmempia mielestäni, kun esimerkiksi ollaan tekemisissä muslimien kanssa uskoisin, että paljon helpompaa lähteä käymään keskustelua, jos tuo esiin oman aidon kristillisen uskonsa, eikä tällaisia väärin perustein esiin tuotuja suvaitsevaitun pohjautuvia argumentteja. Ja meidät helposti ymmärretään muutoin väärin, eli väärin perustein e, ikään kuin haluamme huomioida muut. Näin ei tulisi toimia. Muutoin suvaitsevuuden, e, vakaumuksen ja e, valtioperiaatteen jatkumo ei mahdollistu. Meillä on muutama esimerkkikin jo tämän tyyppisestä kehityksestä jo muutamasta jäsenmaasta. Eli on enemmistö ja enemmistö voi mitä vain. Ja eli tietyt peruskysymyksetkin voidaan tuolloin ratkaista eh, siten, että ne vain noudattavat tietyn tyyppistä väristä poliittista linjaa. Jotkut kysymykset esimerkiksi mm, tulevat tässä mieleen. Ja jos tämä mahdollistetaan, niin asiat kääntyvät itseään vastaan, eli ainoastaan tietyille suvaitsevaisuus mahdollistetaan. Ja tällainen tyyppinen valtiorakenne on ristiriidassa Euroopan unionin perusperiaatteiden kanssa, jotka on kirjattu perussopimuksen artiklan 2 ja jotka alussa ääneen luin. Ja nämä ovat ratkaisevia kysymyksiä jos esimerkiksi tarkastelee samassa yhteydessä artiklaa 7, eli että enemmistö antaa vallan eikä aja, hyväksytä mitään muuta tasapainoa. Tämä on pelkkä näennäinen valtiollinen lähestymistapa eh, tulisi voida antaa jokaisen elää omalla tavallaan omaa elämäänsä eh, ja vapaasti voida ilmaista omat kantansa. Tämä on tärkeä seikka, varsinkin kun muistetaan, mitä kaikkea Euroopan unioni on saanut aikaan. Kansallisvaltio kantaa identiteettiämme, kieltämme, kulttuuriamme vielä pitkään, eh, mutta Euroopan unionilla on oma roolinsa. Ei, tilanne ei ole sellainen, että puhutaan joko Euroopan unionista tai kansallisvaltiosta, ei vaan molemmista, mutta kovinkaan pitkä aika ei ole eh, toiseen maailmansotaan perustaja, isä, teon perustaja, isät tulivat juuri raja-alueelta. Kolvoi, hänet voidaan katsoa kuuluvan tähän samaan ryhmään. Nämä perustaja-isät juuri lähtivät liikkeelle siitä, että on voitettava absoluuttinen ajattelutapa, e, mutta ei se tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö kansallisvaltio olisi olemassa, eli ei e, luovuta rajoista, mutta niitä ei jatkossa enää tarvita. Jos tällä tavalla voidaan ajatella rajat ylittävyys, rajoja ei tarvita. Juuri tähän perusperiaatteeseen pohjautuu Euroopan unioni. Sitä ei taloudellista syistä eh, perustettu, vaan nimenomaan siksi, että haluttiin tehdä sodat mahdottomiksi, haluttiin tehdä diktatuuri mahdottomaksi Euroopassa. Juuri eh, näihin arvoihin vuoden 1945 eh, sopimus pohjautuu. Ja tärkeää on mahdollistaa se, että Euroopan maat eivät voi, eivät ole kykeneviä enää tulevaisuudessa käymään keskenään ja toisiaan vastaan sotaan. Uskoisin, että tähän aika hyvin on päästy. Ja tämä toisaalta on nähtävä siinä valossa, että jos halutaan patriotismiin mennä ja pönkittää vain omaa maata ja sen taloudellista etua, niin silloin eh, olisi syytä muistuttaa näitä kaikkia näistä alkuperäisistä lähtökohdista. Ja tässä sitten on erittäin tärkeää nostaa esiin myöskin kirkon rooli, että se nousee näiden eh, kansallismielisten ajatusten eh, yläpuolelle ja osoittaa niiden mm, mahdottomuuden. Tämä on tärkeä seikka pitää mielessä. Ja jos tämä keskustelu käydään niin kannattaa historia muistaa ja miettiä myöskin, minkä tyyppisen tulevaisuuden haluamme suunnata. Kilpailukykyyn liittyvät seikat ja toisaalta oikeudenmukaisuuteen liittyvät seikat, niitä ei saa unohtaa. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että halutaan toimiva, kilpailukykyinen markkinatalous ja toisaalta tehokas äh, sosiaalijärjestelmä ja pyritään kaikin tavoin myöskin turvaamaan ympäristön suojelu. Eli nämä ovat sopimukseen kirjattuja perusperiaatteita. Ja myöskin on katsottava, miten talous ja rahoitus saadaan toteutumaan ja miten sosiaalipolitiikka ja siihen liittyvät kysymykset hoidetaan mahdollisimman hyvin silloin, kun puhutaan e, EUn kompetenssista. Joskus e, e, vähän harmittaa se, että tuntuu, että aina puhutaan subsidiariteetista ja mikään ei onnistu EU-tasolla juuri toissijaisuusperiaatteen vuoksi. Ja toinen tällainen hankala käsite on solidaarisuus. Solidaarisuus, sitä myöskin usein käytetään tämän tyyppisenä perusteena. Jos esimerkiksi antaisin tästä esimerkin nuorisotyöttömyydestä ja sitten toisaalta solidaarisuudesta sen suhteen. Euroopan unioni myöntää 50-60 miljardia vuosittain eh, eh, huonossa asemassa oleville alueilleen. 50-60 miljardia euroa per vuosi. Kyseessä on varsin suuri rahasumma ja tällöin voidaan varmasti puhua solidaarisuudesta. Tietysti voidaan kysyä, eh, mm, onko mahdollista, että talous- ja rahaliitossa ei tätä asiaa saada kuitenkaan kunnolla eh, hoidettua ja sitten eh, mm, mm, varmasti talous- ja rahaliiton kehittymistä tarkastellaan vielä syksyllä Macronin valtakaudella uudelleen ja uudessa valossa. Kuitenkin 30 prosentin nuorisotyöttömyys, jollain alueella puhutaan 50 prosentissa, nämä ovat pahoja lukuja, mutta ei Eurooppa yksin näitä ongelmia voi ratkaista, sillä koulutusjärjestelmät kuuluvat kansallisen toimivaltuuden piiriin. Ja kun koulutusjärjestelmä ei välttämättä vastaa työ elämän vaatimuksia, niin puhutaan, nyt mistä tahansa järjestelmästä, niin tällainen yhtälö aiheuttaa nuorisotyöttömyyttä. Ja siksi on erittäin tärkeää, että sanomme kyllä eurooppalaiselle solidaarisuudelle, mutta että ollaan valmiita myöskin sellaisiin uudistuksiin, jotka todella mahdollistavat uudet työpaikat ja kilpailukykyisyyden. Nämä vastavuoroiset vaikutussuhteet kannattaa pitää mielessä. Kukin kansalainen, hänen tulee hoitaa omaa kenttänsä, hoitaa omat asiansa ja oma perheensä, oman perheensä asiat kuntoon, mutta toimivassa ympäristössä ja toisaalta sitten tulee ymmärtää myöskin sosiaaliset aspektit, kun ihmisestä puhutaan. Ja tässä on aina tiettyjä jännitteitä ja yhdessä sitten, kun nämä asiat ratkaistaan, saadaan aikaan hyötyä yksilöäkin ajatellen ei ole järkevää, jos vain puhutaan toissijaisuudesta, toisaalta solidaarisuudesta. Olisi puhuttava näistä kummastakin ja näin päästään asioissa eteenpäin. Kiitokset. Thank you, Elmar, very much. We now have 12... Paljon kiitoksia. Nyt meillä on 12 minuuttia keskustelua ja kysymyksiä varten. Jos haluatte puheenvuoron, jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja, very much, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen David Fieldsen. Edustan täällä anglikaanista kirkkoa, englannin kirkkoa, ja minulla on muutamia huomautuksia siitä, mitä arkkipiispan edustaja täällä sanoi. Pahoittelen, että minun on aivan pakko puhua myös Brexitistä. Viime vuonna yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki piispat äh, arkkipiispat äänestivät äh, EU-hun jäämisen puolesta. Kuitenkaan varapuhemiehen sen viisaus ei auttanut, eikä emmekä ymmärtäneet, mitä ihmiset ajattelevat. Ihmiset äänestävät toisin. He ovat nyt äh, tehneet päätöksensä ja nyt on katsottava, mitä myönteistä tästä voidaan löytää. Niin kuin Kiihotter Hostat on sanonut, yksi myönteistä asioista on se, että se, että yhdistynyt kuningaskunta irtoaa EU-sta, on mahdollisuus suhteiden tiivistämiselle jäljelle jäävien 27 valtion välillä, kun ei tarvitse äh, tehdä tässä perussopimusmuutoksia. Aikaisemmin nämä uudistukset ovat äh, olleet yhdistyneen kuningaskunnan ähm, estämiä. Jokaisella pilvellä on hopeareuna. Lisäksi kirkkomme on vakuuttunut siitä, että Euroopan unionissa tarvitaan myös moraalista toimintaa. Monet puhuu, että ovat tästä puhuneet. Tämähän on alun perin rauhan ja sovittelun hanke. Ja ihmiset saatiin näin yhteen hirvittävien sotien sosiaalismin jälkeen. Saatiin rakennettua Eurooppa, jossa kansat ovat hitsautuneita yhteen ja, ja, ja ongelmat ratkaistaan kokouspöydän, eikä, kokouspöydän ympärillä eikä, eikä aseilla. Valitettavasti kumpikaan puoli kansanäänestyskeskustelussa ei ottanut tätä asiaa esille viime vuonna. Kun kirkkona meiltä kiinnostaa tiiviisti Euroopan unionin hanke ja tuemme sitä. Tämä johtuu siitä, että Iso-Britannialla tulee jatkossakin olemaan suhteet EU-hun, vaikka emme vielä tiedä, miltä ne tulevat näyttämään. Myös tuhannet anglikaanit kaikkialla maailmassa elävät Euroopan unionin 27 maan sisällä anglikaani yhteisö 176 maata on yhteisöitä kiinnostaa EUn menestyminen ja erityisesti sen ulkomaankauppa ja kehityspolitiikkaa kun ajatellaan tulevaisuutta, toivomme, että EU todellakin kehittyy, ei ainoastaan yhtenäisenä markkina-alueena, vaan myös yhteiskunnallisena poliittisena yhteisönä, jossa ihmisarvo, oikeudet ja hyvinvointi kaikille yksilöille ovat tärkeitä ja niitä viedään eteenpäin. Vielä lopuksi olemme tosin tietenkin tietoisia siitä, minkälaisia kulttuurisia ja eettisiä jakolinjoja Euroopassa kulkee. Kreikka professori, professorikin tästä puhui, niihin on puututtava, jos EUsta halutaan todellinen yks, yksilöiden ja kansojen yhteisö. Kiitoksia. I have to be brutally blunt and say that we... Nyt tämä tulee tiukkana ja sanoa, että voitte varmaan puhua vähän lyhyemmin. Thank you very much, Mrs. Kiitos edustaja Hybner, kiitos vara puhemies siitä, että voin olla täällä edustamassa Saksan protestanttista kirkkoa EU-ssa. Viittaan siihen, mitä edustaja Brock totesi. Kirkkojen pitäisi puhua nationalismia vastaan. Näin kirkkomme juuri toimi viime marraskuussa, kun meillä oli kirkolliskokous ja julkaisimme äh, työasiakirjan Euroopan ja solidaarisuus otsakkeen alla. Kyse on myös uskontojen välisestä vuoropuhelusta, jota täytyy vahvistaa, jotta pääsemme niitä jakolinjojen ylitse, jotka nyt ovat nähtävissä Euroopassa ne muodostavat esteitä sille, että Eurooppa voisi yhdentyä. Haluamme myös vuoropuhelua kirkkojen sisällä koskien Euroopan tulevaisuutta. Tästä yksi konkreettinen esimerkki. Olemme myös toukokuussa omilla kirkollispäivillämme edistäneet tätä ajatusta. Siellä tuhannet ihmiset kokoontuvat tällä kertaa Berliinissä. Kolme päivää sitten keskustelemme paneelikeskusteluja Euroopan tulevaisuudesta. Myös edustaja Brock osallistui, niin ikään komission jäsen Oettinger oli paikalla. Käymme vuoropuhelua siis myös teidän kanssa, Euroopan parlamentin kanssa ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa Euroopan tulevaisuudesta. Kiitos. Jaakonsaari. So, thank you very much. Kiitoksia. Tulen puhumaan äidinkielellä, kun täällä tulkkaus. Puhuttu keskustelusta ja dialogista ja minua myös inspiroi varapuhemies Timmermansin sanat, koska hän sanoi juuri, että nyt pitää kuunnella niitä, jotka ovat eri mieltä. Siis Euroopassahan on päivitelty erittäin paljon rasismin ja nationalismin ja ääriryhmien nousua, mutta ei ole oikeastaan kysytty sitä, että miksi näin tapahtuu. Ja minusta se aika alkaa olla. Se, että pitää kohdata toisia, niin suuri kysymys on tänä päivänä se, että miten tämä neljäs teollinen vallankumous eli informaatioteknologia, valtava kehitys vaikuttaa tähän kohtaamiseen. Minusta tuntuu, että keskustellaan enemmän kuin koskaan internetissä, mutta keskustellaan enemmän kuin koskaan samanmielisten ihmisten kesken. Ja tästä syntyy näitä vihareaktioita, Suomen kielessä käytetään jo sanaa someraivo, koska jos joku eksyy siihen samoin ajattelevien somekuplaan, niin hän saa valtavan raivon kohteeksi. Ja nyt se, että miten, voisiko kirkolla ja politiikalla olla sellainen renessanssi edessä, että se yrittää oikeasti, yrittää kaikilla tavoin niin kuin saada eri tavalla ajattelevia kohtaamaan, että kaikki ei keskustele siellä omassa internetkuplassa, somas, somekuplassa keskenään ja synnytä sitä raivoa, joka näkyy tänä päivänä. Ja tällä tavalla voitaisiin sitten edistää sitä pelon e, ilmapiiriä ja sitä syyllistämistä, joka on aivan valtavan pelottava voima tällä hetkellä Euroopassa. Esimerkiksi tämä islamofobia ja joku muu, niin antisemitismi, niin se on sellainen äh, aja, äh, tapahtuma, joka, joka, jossa ei auta se, että me keskustelemme samanmieliset keskenään, vaan täytyy löytää ne väylät, joilla me löydämme nämä, jotka ajattelee eri tavalla. Ja se on minusta erittäin tärkeä viesti kirkoille ja meille, jotka ollaan täällä Euroopan parlamentissa ja politiikassa yleensä. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäjille on ollut erinomaisia ja inspiroivia inspiroivia asioita täällä, kun direktiivejä päivittäin käsitellään, niin tämä on ollut inspiroivaa. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Csaba Zogar. You want to speak? Csaba, so, haluaisitko sinä puhua? Csaba Zogar, ei. Ja, jos kukaan muu ei halua puhua kutsuviralta ja panelisteilta, kun te pohditte asioita, mutta myöskin kun te olette yhteydessä ihmisten kanssa päivittäin, kansalaisjärjestöjen kanssa myös. Kokevatko ihmiset vastuuta Euroopassa? Tuleeko se esille? Tuleeko se esille Eurooppa-kysymyksissä tämä vastuu? Kuka haluaisi kommentoida? Vai tuntuuko sille, että haluttaisi kommentoida? I'm afraid I also speak about Pelkäänpä, että minäkin joudun viittaamaan myös Brexitiin. Brexitin jälkeen ihmiset ovat paljon tietoisampia siitä, että Eurooppa ei ole itsestäänselvyys. Meidän täytyy olla sitoutuneita Eurooppaan. Tämän olen havainnut kansalaisyhteiskunnassa, kirkoissa ja myös niiden ulkopuolella, ainakin Luxemburgissa. In my experience, I feel that Minun kokemukseni mukaan on suuri ero sukupolvien välillä ja kirkollisten rakenteidenkin välillä. Nuoremmat sukupolvet, heille Eurooppa on osa päivittäistä ajattelua uuden informaatioteknologian kautta ja matkustamisen ja Sokrates- ja Erasmus-ohjelmien ja muiden kautta. Mutta jos ajatellaan vanhempia ihmisiä, niin siellä ei ole ehkä tällaista tapahtunut. Kun lähdin Brysseliin, niin joku vanhemmista kollegoistani sanoikin minulle, että ai, lähdetkö huomenna Eurooppaan? Ja vastasin, että kyllä minä olen Euroopassa jo nyt siellä Suomessa. Ja kyllä meidän pitää olla toki myös valppaina sen suhteen, minkälaisen kuvan annamme puheessamme. I will speak in my mother tongue this time. Nyt puhun äidinkieltäni. Ε, κυρία Πρόεδρε, στην τοποθέτησή σας, στην εισαγωγική, μιλήσατε για τον... Puheenjohtaja, te tuossa alustuksessanne totesitte, että nationalismi on kaikkein vakavin ongelma Euroopassa. Olen aivan yhtä mieltä kanssanne tästä. Joissakin osissa Eurooppaa tämä on vähän tuorempi ongelma kuin muualla koskee sitä, mitä täällä on sanottu, haluaisin vielä lisätä yhden ulottuvuuden. Minun mielestäni tämä kriisi, joka Euroopassa on ollut jo pitkään, on ruokkinut erityyppistä populismia ja pettymystä ja se on saanut ihmiset loitantumaan Euroopan unionista. On myös yksi asia, jota en ehtinyt omassa puheenvuorossani tuomaan esille, mutta johon joku toinen ei viittasi, ja se koskee pakolaiskriisiä, maahanmuuttoa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat aivan keskustelun ytimessä ja meidän olisi todella tärkeää ottaa ne huomioon, kun pohdimme sitä, tuntevatko kansat olevansa lähellä Euroopan hanketta. Yksi asia vielä. Itse tulen Kreikasta, joka kuuluu ortodoksiseen maailmaan. Ajattelen, että tähän eurooppalaiseen yhdentymiseen liittyy toinenkin haaste, joka koskee sitä, että päästäisiin yli tästä vanhasta skismasta länsi kristillisyyden ja itäisen kristillisyyden välillä. Meillä on sellainen vaikutelma, että tätä juopaa ei ole vieläkään ylitetty. Meillä on sellainen vaikutelma, että meidän itäisen kristillisyyden yhteisömme on aina edelleen vähemmistössä. Emme aina tunne kuuluvamme todella tähän eurooppalaiseen taloon ja näkemykseen. Haluaisimme, että toimin ryhdyttäisiin tässä asiassa. Rouva puheenjohtaja, tämä paneeli on nyt puhunut. Tehtävä suoritettu. Yhden asian sanoisin. Kuulemme paljon hyviä uutisia Euroopasta sen potentiaalista riskeistä ja vähän huonoakin uutisia. Ja jos yhden asian poimisin tästä, se on koulutuksen vaikutus. Kirkolla valtava vaikutus vastuutala-alueella. Jos semmoinen työskentelee nuorten lasten kanssa, jos me puhun heidän kanssaan siitä, miten pärjätään monimuotoisessa yhteiskunnassa. Eihän Eurooppa itsestään synny. Meidän täytyy muokata sitä. Vastuu on yhteinen. Kiitos. Kiitos paneeli ykkösen puheenjohtajalle. Pysyttiin aikataulussa. Keskustelu oli yksityiskohtaista ja nyt minähän olen kuuntelumoodissa ja annan puheenvuoron seuraavalle paneelille, joka käsittelee niitä sopimusmuutoksia, joita saatetaan tarvita, jotta saataisiin Eurooppa, joka vastaa tavoitteita 2000 luvulla eteenpäin ja annan juuden rava Bressalle ja toinen esittelijä mietinnässä, joka käsittelee Euroopan tulevaisuutta. Hän on perussopimusvaliokunnasta. Arvostavan teidän saapumistanne tänne. Ja nyt teillä on puikot paneeli kakkosen johdossa. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ranskaa. Jos ette ymmärrä ranskaa, voitte käyttää kuulokkeita. Et invité, äh, Hyvät ystävät, tässä aikaisemmassa paneelissa jo totesitte, kuinka tässä Euroopassamme on nyt niin paljon haasteita. Maahanmuutto, ulkorajat, radikalismin nouseminen, talouskriisi, köyhyys. Luettelo on kovin pitkä. Uskon, että meille kaikkein tärkein väline tässä työssämme lainsäätäjänä on juuri vuoropuhelu. Vuoropuhelu tietenkin äh, juridisten asianajajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, mutta vielä tärkeämpää, että käydään vuoropuhelua kansallisyhteiskunnan kanssa ja kansallisjärjestöjen, eri yhdistysten, järjestöjen ja uskonnollisten äh, yhteisöjen edustajien kanssa ja kaiken kaikkiaan koko kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä on yksi tärkeistä, keskeisistä periaatteista, joka on myös mukana sopi, perussopimuksissamme. Perussopimusvaliokunnassa olemme sen parissa tehneet työtä. Laadin ensimmäisen mietinnän, mietinnön kollegani Brokin kanssa, joka vielä hetki sitten oli täällä paikalla. Siinä käsiteltiin, mitä kaikkea potentiaalia vielä on perussopimuksissa käyttämättä niin, että voitaisiin eh, edetä vahvemman, solidaarisemman unionin tiellä niin, että voitaisiin paremmin vielä vastata kansalaisten eh, odotuksiin. Verhofstadtin mietintö oli toinen. Tässä sarjassa siinä on samantapaiset aiheet, tietenkin vuonna 2025 tavoitteet ovat sellaisia, joihin voidaan päästä käyttämällä nykyisiä perussopimuksia, mutta myös tuomalla esille, mitä olisi syytä muuttaa niin, että voitaisiin vielä paremmin saada aikaan hyviä tuloksia. Voisin täällä joitakin esimerkkejä mainita Verhofstadtin mietinnöstä. Meidän mietintämme tuossa aikaisemmin jo mainittiinkin, nimittäin tuota Verhofstadtin mietinnöstä olisi tärkeää lisätä yhteisen menettelyn painoarvoa. Jos katsotaan nykyistä ministerineuvoston toimintaa, niin sehän on lähes tuntematon menettely kansalaisillemme ja monille järjestöille, joten olemme sanoneet, että perussopimusten sisälläkin voisimme saada neuvoston toimimaan enemmän ikään kuin toisena kamarina ja tekemään päätöksiä määräenemmistöllä ja niin, että käytettäisiin selkeitä avoimia menettelyjä. Mutta on selvää, että jos perussopimuksia muutettaisiin, voitaisiin vielä parantaa työn näkyvyyttä ja selkeyttää neuvoston roolia tällaisena ikään kuin eurooppalaisena senaattina. Tähän liittyy myös tämä eriytetty yhdentyminen, joka on myös tärkeä. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole samassa kohtaa yhdentymisen tielle, joten olisi mahdollista käyttää tätäkin mahdollisuutta niin, että ne, jotka haluavat mennä nopeammin, niin voisivat mennä nopeammin, mutta voin ovi pysyisi myös muille, jos ne haluavat myöhemmin liittyä joukkoon. Olisi myös integroituva paremmin kansallisten parlamenttien kanssa. Hiljattain kansalliset parlamentit ovat ilmaisseet, että ne haluaisivat tiivimmin osallistua poliittiseen keskusteluun unionissa. Edelleen euroalueen budjettikapasiteetti on ollut aiheena myös unionin omat varat, joka on keskustelu, jonka varmaan tunnette. Tässä on paljon sellaisia ajatuksia, joita Euroopan parlamentti on pohtinut näinä kuukausina omissa mietinnöissään. Meillä on paljon muitakin asioita, joita on käsitelty niistä olette varmaan puhuneetkin, kuten eurooppalainen puolustus tai kansalaisten suurempi osallistuminen, niin että hyödynnettäisiin paremmin erilaisia verkossa olevia osallistumismahdollisuuksia. Tällaisia pohdintoja olemme tuolla AFK-valiokunnassa, ei AFET ja AFET-valiokunnassa myöskin käsitelleet. Nämä saattavat vaikuttaa hieman teknisiltä, asioita, mutta kuten hyvin tiedätte ja kuten ajattelen, toimielimelliset muutokset ovat joskus tarpeellisia niin, että voidaan helpottaa kansalaisten osallistumista, se olisi tehokkaampaa ja selkeämpää, ja näin myös toimielimet voivat toimia avoimemmin ja voivat paremmin vastata kansalaisten odotuksiin. Vuoropuheluun eri uskonnollisten yhteisöjen ja myös ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa perussopimuksen artiklan 17 mukaan on hyvin keskeinen asia, kun ajatellaan Euroopan unionin ja kansalaisyhteiskunnan välisiä suhteita. Te toimitte omien yhteisöjenne äänitorvena ja teillä on mahdollisuus kylvää toivoa ja pyrkimyksiä niin, että voitaisiin elää täällä Euroopassa paremmin ja että meillä voisi olla sellainen tunne, että paremmin voidaan osallistua keskusteluihin ja kansalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet tuntea olevansa todella Euroopan kansalaisia. Teidän kantanne näin ollen on meille erityisen tärkeä ja kiinnostava. Haluaisin vielä esittää teille joitakin kysymyksiä, niin kun esittelen teille, että ne voisivat toimia punaisena lankana tässä, näissä Euroopan unionin tavoitteessa vuoteen 2025 asti, joka on aivan pian ovan takana, vaikka tuntuukin kaukaiselta vielä. Ensinnäkin, mitkä teidän mielestänne ovat sellaisia muutoksia, joita Euroopan unionin olisi tehtävä niin, että voitaisiin kaikessa rauhassa puuttua näihin haasteisiin, joista puhuin? Ja paljon muitakin haasteita varmasti on tulossa. Mitä ajattelette kansalaisia yhteiskunnan ja yhte- uskonnollisten yhteisöjen vinkkelistä tähän asiaan. Sitten esittelen puhujamme ensinnäkin arvoisa Englannin kirkon edustaja Hill. Hän on Euroopan kirkkojen konferenssin puheenjohtaja. Sitten meillä on Khalid Haji, joka on Marokon uleman edustaja. Ja sitten lopuksi piispa Tamas Favin, joka on Unkarin evankelis luterilaisen kirkon edustaja aika laajasti siis Eurooppa on täällä katettu ja myös, myös Välimeren etelärannan naapurimme, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, mutta historiansa myötä kuuluvat kyllä myös yhteisiin kulttuurimme. Teillä on kaikilla 10 minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen voimme aloittaa keskustelun. Järjestys on siis tämä ensimmäisenä annan puheenvuoron Christopher Hillillä, olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuhemies tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Puhun luonnollisesti täällä eh, henkilökohtaisen itseni puolesta, mutta edustan täällä myös Euroopan kirkkojen konferenssia. Kyse on eh, muistakin kirkoista kuin eurooppalaisista EUn kirkoista. Armenia on mukana ja myös monia muita maita kyse on myös sellaisista maista, jotka haluavat päästä jäseneksi unioniin. Olen ollut viime viikolla tässä samaisessa rakennuksessa ja silloin halusin käyttää puheenvuoron ja lähdin liikkeelle varsin herkullisesta ironiasta, kun kyse on Englannin kirkon piispasta, joka puhuu tässä yhteydessä Euroopan tulevaisuudesta ja EUn tulevaisuudesta. Minä olen vakuuttunut oh, kyllä kannan, kann, kannustaja, eli kuulun tähän 50, 48 prosenttiin. Mutta kyse ei ole pelkästään poliitikoista, vaan myös kansalaisista kirkoista, uskollisista yhteisöistä yhdistyneessä kuningaskunnassa – nyt poliittinen ilmapiiri maassamme on hyvin epävakaa, niin kuin täällä te hyvin tiedätte. En ole aivan varma, voinko esitellä teille mitään tiivistä suositusta Lissabonin sopimuksen seuraavaksi versioksi. Enpä tietenkään. Aion keskittyä pikemminkin näkymiin, visioon, ja todennäköisesti tässä vuoropuhelussa tulisikin olla enimmäkseen kyse visiosta. Kyse on artiklan 17 vahvistamisesta Lissabonin sopimuksessa. Tätä, tämä on jo nähtävissä sekä komission että parlamentin kanssa tehtävässä yhteistyössä. Aivan niin kuin professori Kalantsidis jo sanoi, vuonna 2001 Euroopan kirkkojen konferenssi ja CCEE e niin ikään puhuimme siitä, että ilman yhteisiä arvoja yhteisyys ei säily. Mitä nämä yhteiset arvot sitten ole, o- ovat? Puhuimme kartta ekumenikasta. Siinä kristityt kirkot Euroopassa puhuvat hyvin eksplisiittisesti. Haluamme humania, sosiaalisesti tietoista Eurooppaa, jossa ihmisoikeudet, perus arvot, jotka liittyvät rauhaan, oikeudenmukaisuuteen, vapauteen ja suvaitsevaisuuteen, osallistumiseen ja solidaarisuuteen vallitsevat. Päärabbi on puhunut liitosta uskonnollisten yhteisöjen ja demokratian välillä. Tässä on hieman sisältöä tälle vuoropuhelulle, jonka mainitsin. Me kuitenkin tapaamme eh, sellaisessa kontekstissa, jossa vallitsee eh, globaali on pettyminen eh, on pettymystä havaittavissa myös epätasa-arvon takia. Maahanmuuttokriisi on teillä hyvin tiedossa. Ja sitten populistinen nationalismi, rasismi, eh, mukaan luettuna antisemitismi ja islamin vastainen eh, mielilakin on nähtävissä. Tässä yhteydessä haluaisin todeta, että osa tästä pettymyksestä näkyy myös kirkkojen sisällä ja myös uskonnollisten yhteisön sisällä. Myös kirkkojen on käytävä vuoropuhelua yhteisöjen kanssa, jotka ovat tämän pettymyksen kokeneet, aivan niin kuin Pispa Askola sanoi ja myös varapuheenjohtaja Timmermanskin tähän viittasi. Me emme elä äh, lasisissa taloissa tai pikemminkin asumme lasisissa taloissa, eli pitää olla varovainen, jos ryhtyy kiviä heittelemään. sanottiin, että se, joka on synnytön, heittiköön ensimmäisen kiven. Kirkot varmasti voivat tehdä Euroopan unionin toimielinten kanssa työtä tällä tavalla. Eli haluamme palauttaa ne hyvät asiat, jotka liittyivät Euroopan unionin hankkeeseen. Rauha sit aina vuodesta 45 lähtien, perusoikeuskirja, sosiaalirahasto, humanitaarinen apu ja sen budjetti. Tähän liittyy yksi poliittinen kommentti. Älkää antako käydä niin, että tämä budjetti sitten johdetaan puolustusbudjettiin. Olemme tämän todenneet hyvin tiukoin sanankääntein. Totta kai turvallisuuskysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta humanitaarinen apubudjetti on aivan äh, pyhä, siihen ei saa koskea. No sitten keskeisiin arvoihin. Useat ovat jo puhuneet Jacques Delorsin puheesta kirkkokunnille eh, Euroopan sydämenä ja sieluna. Mutta oikeastaan vuodesta 90, 1990 lähtien eh, taloudellisen kasvun Eurooppa ja siihen liittyvät kysymykset ovat dominoineet keskustelua. Luonnollisesti tällä on hyviä syitä, mutta on kuitenkin faktaa, että myöhemmät liittymiset EUn jäseneksi verrattuna alkuperäiseen kuuteen jäsenvaltioon ovat keskittyneet nimenomaan talouskysymyksiin. Kun yhdistynyt kuningaskunta liittyi unionin jäseneksi, niin politiikan neuvottelut käytiin siitä, että päästään mukaan yhteisille markkinoille. Tavallaan jotenkin pitäisi päästä tähän alkuperäisen inspiraation äh, ajatukseen takaisin. Maahanmuutto ja turvallisuuskriisi, terroristihyökkäykset, kaikki nämä ja myös äh, taloudellinen eriarvoisuus, eteläinen Eurooppa, jota tämä käsittelikin. Meidän on tunnustettava hyvin selkeästi, että tietyt eurooppalaiset arvot äh, ja saavutukset ovat uhattuna, esimerkiksi Schengen. Mielestäni euroalue ei voi säilytä ikuisesti, jos ei keskustella entistä enemmän äh, rahaliitosta, talouden ohjauksesta ja hallinnasta. Tämähän on äärimmäisen arkaluontoinen kysymys. Olemme jo kuulleet sanat äh, solidaarisuus, subsidiariteetti. Kyse on tärkeästä keskustelusta – ja suhteesta toisaalta suvereeniuden, joka ei tarkoita nationalismia, suvereeniuden ja toisaalta toissijaisuuden ja solidarisuuden välillä. Meidän on löydettävä tasapaino näiden seikkojen välille. Kristityt kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt varmasti voivat antaa oman tärkeän panoksensa tähän keskusteluun. Olette hyvin tietoisia siitä, että vaarana on demokratiavaje. Yksi tapa ymmärtää se, mitä tapahtui kansanäänestyksessä, yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyse ei ollut pelkästään Brysselin demokratiavajeessa, joka näkyy sitten enemmistö kantana, vaan tämän taustalla, pohjalla on myös Westminsterin suuntautuva demokratiavaje. Siitähän ei tietenkään virallisessa versiossa puhuttu mitään. Vetoan siis sen puolesta, että perehdyttäisiin solidarisuuteen, suvereeneuteen, toissijaisuuteen, näiden väliseen yhteyteen entistä enemmän. Ja sitten lopuksi, kun käymme keskusteluja eurooppalaisten kirkkojen kesken, tähän julkaisuunhan on jo täällä panelistit jo viitanneetkin, kenties meidän tulisi puhua yhteisen kodin käsitteestä. Yhteinen koti ei tarkoita sitä, että asuu jonkun naapurina, vaan merkitys on syvällisempi. Kyse on yhteisestä kodista, jossa on eri huoneita ja erilaisia osia eri perheen jäsenille ja osille. On ymmärrettävä, että kaikki nämä kulttuurit ovat eurooppalaisia kulttuureja. Äh, meidän kulttuurimme on erilainen kuin, kuin saksalainen tai ranskalainen kulttuuri, irlantilainen kulttuuri tai kulttuurit. Me emme ole Euroopan vastaisia, kun korostamme yksittäisten osien merkitystä. Ja lopuksi, mitä kirkot sitten voivat tehdä? Aivan niin kuin varapuheenjohtaja Timmermans mainitsi, kristilliset kirkot ovat taistelleet vuosisatoja toisiaan vastaan. Kilpailusta on kenties siirrytty hieman yhteistyön suuntaan. Meillä on monia kristittyjä kirkkoja Euroopassa, uusiakin yhteisöjä, maahanmuuttajia mukanaan tuomia yhteisöjä. Me olemme oppineet, olemme hiljaa oppimassa ekumenisen liikkeen kautta suvaitsevaisuutta ja sitä, että voimme iloita näistä erilaisista kulttuureista. Nyt meidän täytyy laajentaa tämä myös muihin uskon yhteisöihin. Täytyy käydä vuoropuhelua juutalaisten eh, yhteisöjen, muslimiyhteisöjen ja kristittyjen välillä. On myös käytävä näiden yhteisöjen sisäistä keskustelua. Meillä on uskon yhteisöistä jonkin verran kokemusta ja vetoaisinkin sen puolesta, että näihin uskonnollisiin yhteisöihin suhtauduttaisiin hieman vankemmalta perustalta. Lissabonin yhteydessä puhuttiin, että pitääkö Jumala kirjata lakitekstiin. Kun puhutte uskon yhteisöjen kanssa, niin kyse on samankaltaisesta vuoropuhelusta kuin mitä täällä mekin käymme. Tällaista vankalla pohjalla olevaa keskustelua täytyy käydä. Ei pidä pelätä mainita uskonnollisia yhteisöjä uskon, että olen käyttänyt puheaikani. Vuosisatojen eripuran jälkeen kirkkokuntien on puhuttava keskenään. Tätä me teemme ja viitan tässä edellisiin puheenvuoroihin. Me tiedämme jo jonkin verran siitä, mitä tarkoittaa muille uskontokunnille keskusteleminen ja heidän kanssaan keskusteleminen. Tämä auttaa varmasti Euroopan tulevaisuudessa. la parole chez vous, monsieur. Eh, olkaa hyvä puheenvuoro teille. Thank you for this wonderful report. Kiitos hienosta mahdollisuudesta. Jonka sain ja Euroopan islamilainen yhteisö sai. Minusta tämä on harjoitus. Miten harmonisoida uskomista ja kuulumista. Epäilemättä Eurooppa elää epävarmuuden aikaa. Ponnisteluista huolimatta ei ole helppoa lisätä Euroopan, luottamusta Euroopan instituutioihin, erityisesti Brexitin jälkeen, pakolaiskriisin jälkeen ja murhaavien terroristiiskujen jälkeen. Euroopassa kostavat uusia hyvinvoinnin haasteita ja vaihtoehtona joko enemmän Eurooppaa, jolla voitetaan Euroopan ongelmat – tai ihan uutta käsitteellistä pohjaa, uusi näkemys tulevaisuudesta. Euroskeptikot uskovat vakaasti, että Brexit voisi olla Euroopan kolman kello. Euroopan uskojat ovat sitä mieltä, että Eurooppa selviää tästä vahvempana. Eikö Euroopan idea syntynytkin mullistusten aikana? Kuten valkoisessa kirjassa todetaan, Altiros Spinellilla ja Ernesto oli näkemys. Äh, ohjelmat fasismin kauden toisen maailmansodan aikana. Ja Brexit tarjoaa jolle mahdollisuuden pohtia asioita uudelleen, rakenteista sen instituutiota, äh, tehdä jotain, mitä Ferrastoisen mietinnön mukaan on Euroopan työttömyys toimintehokkaasti. Tässä raportissa viitataan myös siihen haluan tarttua tilaisuuteen, jonka Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää pääriä tämä uusi valmistelukokous, äh, jolla poistetaan Eurooppa vasta seuraaville vuosikymmenille. Mutta että Eurooppa voisi reagoida nopeasti, tämä on uudistaminen, niin no, eivät nämä ideat voi jäädä huomaamatta. Mutta mitä instituutioiden uudistaminen voi merkitä? Mm, modernisoiminen merkitsee muutoksen vauhdin kiihdyttämistä, että kohdataan fren, kiih, kiihkeä modernisoidun maailman tahtiin. Pitää äh, saneerata, uudistaa EU-valtarakenteita ja päätöksentekorakenteita. Mutta mikä uudistuksen vauhti tai muoto onkin, yhdistyneemmän Euroopan idea ei voi äh, toteuttaa ilman henkistä uudistumista – monimuotoiset muutokset, nämä vaatimu- muutoksen vaatimukset eivät koske ainoastaan Eurooppaa, vaan kaikkia ihmisiä maailmassa. EUn ja kansalaisten välisen kuilu on kasvanut osittain siksi, että kansalaiset eivät pärjää ympäristön muutossa nopeasti, joka johtaa kyvyttömyyteen ajatella, saada tolkkua tekemisistään, puhumattakaan kyvystä suunnitella tulevia toimia uudet sosiaalisen median verkostot ovat kiihdyttäneet tätä teorian loppumista tavallaan, jonka seurauksena on, että, että on syntynyt uutta järjestäytymätöntä kansalaisuutta, että uusi eli mahdollista uusilla kansalaisilla on näkemyksiä, jotka ovat tavallaan individuaalisista eksibitionistista käytet, käyttäytymistä, joka ei auta aikaisempien kuilujen ää, kuroon kasaamiseen – eikä se luo mitenkään konsensusta tästä eteenpäin. Vaikka uusi sellainen media on vapauttanut ja antanut voimaa, voimannuttanut kansallisia ja vannistanut de- os- demokratian osallistumiseen, se on luonut myöskin populistisen nationalismin ajan ja on myös anarkistisen yhteiskunta, jolla ei ole mitään johtavia ajatuksia ja voimme miettiä, mikä, mitä hyötyä sosiaalista mediasta on ja miten ne vapautuvat. Mutta tässä nyt on kuitenkin mutta. Kun vapauttaminen on tavoite itsessään, niin ei ole mitään takoita, että tämä emansipaatio ei olisi haitallista sosiaaliselle integraatiolle. Euroopan integraatioprojekti instituutiona, siihen kohdistuu haaste, kun hajottamisen voimat vapautuvat. Koska ne vapautukset poimia uusi sosiaalinen modi ei välttämättä saa luo yhteyksiä yhteisössä, että voitaisiin luoda uutta julkista tilaa tai tilaa nationalismille. Ellei sitten populistisia voimia vaienneta. Tämä saisi kuulostaa totalitaariselta propagandalta. Minkä vuoksi? Eurooppa tarvitsee kovasti sielua. Sana sielu tarkoittaa tällaista hengellistä imperatiivia pakottaa itseään. Ja uskonto voi vahvistaa eurooppalaista äh, prosessia. Se on tällainen äh, miellyttävä äh, ies, joka takaa rakkauden. Eli tämä, mm, mm, pehmeään ikeen alla me voisimme elää ja löyrästi. Ja sitä kautta on ratkaisevan tärkeää, että Eurooppa on rakentavassa yhteistyössä edustajien kanssa. Mutta me kylvämme mahoa maahan. Jos me me herätämme vain kysymyksiä itsestämme miettimällä, mikä uskonto sopii Euroopalle tai kuinka uskonnollinen Eurooppa on. Uskonnon ja maantieteen yhdistäminen ei vastaa Euroopan tarvetta kohdata globalisoinnin haasteisiin. Yritys islamin eurooppalaistamiseksi. Sen rinnakkaispiirteinä, että se luo tällaisen sisäpuoli-ulkopuoli-dialektiikan, joka tuo ää, ongelmia, epäsapua, koska ei löydetä tasapainoa ulkopuolisen ja sisäpuolisen kohdalla. Tämä maantieteellinen ulottuvuus luo käsitykseen identiteetistä, jotka voidaan heittää pois, jolle, jotka, joilla ajatuksen sivilisaatiosta, jolla ei ole meidän paikallamme, meidän kulttuurissa mitään siihen. Ajatus, että oma uskonto tarjoaa ainoan tien pelastukseen haukottelee jotakin uskontojen edustajia liittämään Eurooppaan uskonnollisen identiteetin. Ja koska kaikki uskonnot esittävät, että ne ovat ainoa tie äh, pelastukseen, tämä idea yhdestä uskonnosta Euroopasta on haeta kuoleman isku monimuotoisella. Ja kysymys on, että miten uskonnot voivat antaa Euroopalle sielun, kun ei voida äh, äh, kristillistä tai tehdä Eurooppaa juutalaiseksi tai islamilaiseksi. Ja miten voimme käyttää tätä uskonnollista komponenttia e, usko, tekemättä uskonnoista eurooppalaisia. Yksi ja ainoa tie on yhteinen toiminta. Kysymys ei ole siitä, kuinka eurooppalaisia me olemme tai keitä me olemme. Kysymys siitä, mitä me teemme Euroopan integroitumisen puolesta ja on äärimmäisen tärkeää että korkean tason kokoukset, jossa uskontoedustajat on keskittyvät sellaisten suunnitelmien laatimiseksi, jossa tavoitellaan yhteisiä toimia, jotka säilyttävät Euroopan tasa-arvoisuuden, monimuotoisuuden ihmisoikeuden alueelle, jotka antavat esimerkin muulle maailmalle rauhanomaisesta yhteenelosta. Kiitoksia. Nous allons troisième. Sitten meillä on kolmas puheenvuoromme. Piispa Thomas Fabiniltä. olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ei ole helppoa puhua täällä lopussa viimeisenä, mutta yritän, että pysytte hereillä. Tehkää tekin parhaanne. Euroopasta on olemassa myytti ja näkyy. On tärkeää tehdä ero näiden kahden välillä. Tämä myytti Kreikan mytologiasta on hyvin tunnettu. Pääjumala Zeus rakastui kauniiseen foinikelaiseen prinsessaan Eurooppaan, jolloin jumalat muutti hänet itsensä valkoiseksi häräksi ja vei prinsessan meren yli Kreetan saarelle. Eurooppa antoi Zeukselle kolme lasta. Legendan mukaan maanosamme on siis nimi nimetty, nimetty aasialaisen prinsessan mukaan. Tämä oli se myytti. Tämän lisäksi meillä on tieto myös näystä, joka johtaa myös Aasiaan. Kuten raamattuun apostolien teoissa luossa 2016 sanotaan, Makedonien ilmestyi Paavalille yön aikana ja sanoi, tule ja auta meitä. Minä ymmärrän tämän hätähuutona – maallistuneelta Euroopalta juutalaisille ja tulevalle kristi, kristikunnalle. Paavali vastasi tähän avunpyyntöön ja lähti saarnaamaan ilosanomaa myös Eurooppaan ja näin elvytti jo heikentyneen kreikkalais-roomalaisen ympäristön. Tästä työstä syntyi uusi Eurooppa. Tämä vastaa vähän tuota Luxemburgin piispan unelmaa, josta hän puhui aikaisemmin. Kaikella kunnioituksella vanhaa kulttuuria kohtaan ajattelen, että tänä päivänä meidän pitäisi pitää kiinni tuosta näystä eikä niinkään myytistä. Kokemuksemme mukaan sekä länsi- että itäpuolella maanosaa vaikuttaa siltä, että Eurooppa on vajoamassa pakanalliseen tai uuspakanalliseen tilanteeseen. Jatkossa haluaisin hahmotella tämän ilmiön kahta erilaista muotoa ja kun aika on vähän, niin puhun aika lyhyesti. Euroopassa olemme havainneet, kuinka dramaattisesti ilosanoman vaikutus on vähentynyt. Ilosanoma, joka uudisti maanosamme 2000 vuotta sitten. Usein havaitsemme synkreettisiä ilmiöitä itäpuolella uskonnosta irtauduttiin kommunistisen vaikutusvallan alla, vaikka toki meillä on tiedossa useitakin hyvin liikuttavia tarinoita uskollisena pysymisestä. Samaan aikaan lännessä on luovuttu pikkuhiljaa kristillisestä jalansijasta ja jaloitonnettu Jeesuksen radikaalisestakin opettamisesta. Richard Neyberg kuvaili sosiaalista ilosanomaa ja, ja euroamerikkalainen vapautuksen teologia tavalla, joka varmaan vastaa myös monia Länsi-Euroopan kirkkoja. Niebuhr nimittäin sanoi, kyseessä on Jumala ilman vihaa, joka tuo synnittömät ihmiset kuningaskuntaan ilman tuomioita, ristittämällä Kristuksen kautta. Aivan kuten Martin Lutherin aikoina 500 vuotta sitten, Euroopan kristikunnan on valittava niin sanotun teologia kruusi, sen siis ristin teologian ja glorian teologian välillä näinä päivinä. Itä-Euroopan järjestelmissä monet kirkon johtajat johtajat valitsivat yhteistyön sortajan kanssa eikä ristin kanssa. On kuitenkin tämän tapaisia kiusauksia myös vapaassa maailmassa. Aina silloin tällöin rikkaat kirkot rikkaissa valtioissa vaikuttavat häpeävän ristiä tai mm, mitään kaikkia uskonnollisia symboleita. Ja vaikuttaa siltä, että häpeävät perinteisiä raamatun ja kristillisyyden arvoja. Jotkut näkevät suurta vaivaa varmistaakseen, että kristityt symbolit julkisissa tiloissa eivät loukkaa muiden uskontojen tai ei-kristittyjen tunteita. Tästä syystä jo olemme huomanneet, kuinka jotkut luopuvat vanhoista pyhistä symboleista, kuten risteistä kaulassaan tai jopa kirkkojen ristittä on, on otettu pois tai ei enää suositella joulukuusen pystyttämistä joidenkin kaupunkien toreille. Ei tämä tietenkään kaikkialla päde, mutta jo olemme kuulleet esimerkkejä tällaisista. Puhun nyt vain kristitystä symbolista, mutta toki myös ju- juutalaiset ja muslimisymbolit kuuluvat tähän samaan sarjaan. Tämän tyyppinen uskonnollinen neutraalius johtaa kasvottomuuteen ja eurooppalaisista juurista loittonemiseen. Se johtaa meitä kauemmas tästä apostoli Paavalin näystä ja antaa tilaa jälleen tälle myytille. Edelleen on myös toinen pa, pakanallinen malli, niin sanottu poliittinen kristillisyys, jossa kirkosta tulee politiikan palvelija. Poliittisessa kristillisyydessä poliittiset eh, edut eh, nivoutuvat eh, kirkon mm, etuihin. Jos tämän tyyppinen poliittinen valta saa, voimassa vallan, on, on melkein luonnollista, että, että siinä pyritään holhoavan kirkon politiikan Tässä tapauksessa kirkot eivät ehkä edes havaitse, kuinka tiiviit eh, nämä suhteet poliittiseen puolueisiin ovat, varsinkin jos eh, aikaisemmin näitä kirkkoja oli suorattu. Voisin antaa esimerkkejä omista kokemuksistanikin. Avoimuuden puuto, jatkevuuden puute, ra- kirkkojen rahoitusjärjestelmistä lisää kirkkojen riippuvuutta kirkot tekevät sopimukseen poliittisten valtojen kanssa johtuen taloudesta. Kun päättäjät antavat kirkkojen syödä heidän kädestään, niin, niin he osoittavat vastalahjaksi kristittyjä liturgioita sosiaalisissa ja poliittisissakin tilanteissa. On turhaa sanoa, kuinka arvotonta kirkoilla on toimia tällaisessa roolissa uusilla tulijoilla on uusi erityinen roolinsa tässä. Ne usein liittyvät kirkkoihin mm, omien ambitioidensa takia ja hakevat johtajia, johtavia asemia. 35 vuotta sitten tällaista nähtiin Unkari, Unkarissakin niin- ja on sanottu, että Raamatussakin sanottu, että Damaskuksen tiellä on paljon ruuhkaa. On turha sanoa, että tällaiset opportunistit eivät yhtään ymmärrä, että että Damaskuksen tien tapahtumat eivät johtuneet Paavalin päätöksestä, vaan ylösnouseen Kristuksen päätöksestä. Ja Paavali ei päätynyt voittajien, vaan häviäjien puolelle. He hän ei päässyt aurinkoon, vaan jäi varjoon. Hän edusti tätä ristin teologiaa, eikä mitään glorian teologiaa kristitty, no, tällainen poliittinen kristillisyys ottaa eri muotoja maailmassa. Itä-Euroopassa tätä voidaan kuvailla Martin Schulze Wesselen toimittaman hienon kirjan otsikon kautta, jonka otsikko siis on uskonnon nationalisoituminen ja kansakunnan sakralisoituminen. Tämä siis Itä-Euroopassa. Voisimme mainita useita esimerkkejä eri maista Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, olen tässä nyt kuvailut kahta erilaista mallia. Toinen niistä on varmaankin enemmän näkyvissä Länsi-Euroopassa, toinen itäpuolella maanosaa, mutta näinä päivinä kokemuksemme koskee näiden kahden sekoitusta. Päättelmänä voisin sanoa, annetaan kirkkojen olla kirkkoja, antakaa yhteis, uskonnollisten yhteisöjen olla mitä ne ovat. Niin, että voitaisiin välttää se, että palattaisiin pakanalliseen maailmaan, jota symboloi härän brutaalisuus tuossa vanhassa myytissä. Ja toisekseen hallitusten ja kaikkien instituutioiden instituutioiden pitäisi välttää holhoavuus eh, suhteessa kirkkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin. Tästä syystä me kaikki voimme kuulla nuo avun huudot, eh, tule ja auta meitä. Tämä on Euroopan avunhuuto, joka on unohtamaisillaan, kuinka rukoilla, kuinka laulaa ja kuinka ylistää. Kuulemmeko tämän avunhuudon? Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia, olemme hyvin aikataulussa, jopa pari minuuttia edessä, edellä tuota aikatauluamme, joten nyt voimme aloittaa keskustelun. Kuka haluaisi puheenvuoron, esittää kysymyksen tai puhua muuten? Well, of course I'm going to say thank you. Tietysti aion kiitellä teitä, mutta sen vuoron sitten myöhemmin. Haluaisin kuulla kommentteja kahteen seikkaan. Ensinnäkin, mikä on teidän vaikutelmanne siitä, jos Eurooppa ei tee yhtään mitään, jos pysymme tällaisenaan? Mitä äh, ajattelette tulevaisuudesta, jos emme ryhdy mihinkään toimiin? Toiseksi, ohimennen mainittiin jo Brexitin vaikutukset. Katsotteko, että ylijäsenvaltion, vaikkakin ison valtion päätös jättää unioni voisi toimia jonkinlaisena hyvän voimana ja näin rohkaista sitten muita jäsenvaltioita, kansalaisia ja kollegoita ymmärtämään paremmin se, mitä Eurooppa tarkoittaa. Then we pick someone. Thank you. Uh, Bishop Athanasius. Kiitos. Piispa Athanasius, edustan Kreikan kirkkoa. Olen oikein tyytyväinen kuullessani niin monen ystävän ääniä pöydän äärellä. Kiitoksia puheenvuoroistanne. Haluaisin välittää joitakin huolenaiheita kreikkalaisten huolenaiheita. Meillä on ongelmia. Vastaus on ilmeinen. Ja Eurooppa ei mitään, eurooppalaiset menettävät luottamuksensa Eurooppaan ja siihen, mitä Euroopan pitäisi olla. Eivätkä mistä näin usko tehokkaaseen tuottavaan Eurooppaan. Tämä ajatus hiipuu pois. Ihmiset ovat ilmaiset huoltaan niistä monista kivoista sanoista, joita kuulemme koskien arvoja, joita me edustamme. Ja kysyvät itseltään, tarkastella maailman ongelmia, lähinnä lähidän ongelmia. Ja Kreikan tapauksessa tästä valtavasta maahanmuutto-ongelmasta. Ja jotka kärsivät lähtömaissaan, jotka ainakaan on pakko lähteä kotimaistaan. Mitä Eurooppa edustaa? Olen monta kertaa muotoillut kysymyksiä Euroopan parlamentin jäsenille ja muille, jotka työskentelevät EU-instituutioissa. Ja mikä lopputulos? Se ei ole rohkaiseva, koska ei politiikka niin paljon Brysselissä muotoilla, vaan Washingtonissa, Moskovassa ja muissa poliittisissa keskuksissa – eivät kaikki ehkä näin sano virallisesti, mutta tämä on voimakas mielipide. Se, mitä lähidässä tapahtuu, se jotain, jota Eurooppa ei voi pitkälti ehkäistä. No, tämä ei ole viesti, jota voi välittää omille ihmisilleni. Me eurooppalaiset, jotka edustamme jotakin arvoja, jotka aivat No mene yhteen Washingtonin tai muiden etujen kanssa. Meidän täytyy tehdä heidän äänensä voimakkaammaksi, joko sopimusten kautta tai teoin. Hyvähän se on kuulla arvoista. Hyvin tärkeää myös on, että todistamme kansalaisille teoista Euroopassa. Vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Pyydän lyhyitä puheenvuoroja. Arkkipiispa, olkaa hyvä. I completely agree with... Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Maahanmuuttokriisi, lähi tilanne ja Kreikan tilanne Näissä kaikessa kyse on Euroopan uskottavuudesta. Jos me emme pysty vastaamaan näissä kriisitilanteissa, niin emme ole enää uskottavia. Sitten viittaisin lyhyesti näihin kahteen kysymykseen, eli muutos. Kyllä, muutos on välttämätöntä. Meidän on muututtava myös sen takia, että maailmakin muuttuu. Olemme kuulleet digitalisaatiosta, yksilöitymisestä. Kyse on sivilisaatiossa tärkeästä käännekohdasta. Jos me emme tiedä, miten eh, sivilisaation muutos vaikuttaa politiikkaan, demokratiaan ja niin edelleen, eli nyt täytyy olla hyvin tietoinen tästä muutoksesta. Se on pidettävä mielessä ja on toteutettava muutos kohti parempaa Eurooppaa ja eh, lisääntyvää Eurooppaa. Brexit. En tiedä, mikä pitkällä tähtäimellä tulos tästä onkaan eurooppalaisissa yhteiskunnissa on erilaisia voimia, jotka jylläävät. Jotkut haluavat yhä äh, läheisempää unionia, jotkut sanovat, että jo riittää. Tämä riippuu myös siitä, miten Euroopan unioni toimii. Jos todella halutaan katsoa ihmisten tavallisia ongelmia ja tarjota vastauksia näihin tavallisiin ongelmiin, niin sitten meillä on mahdollisuus onnistua. Kiitos. Thank you. Kiitos, olkaa hyvä. Thank you, may I... Kiitos. Yrittäisin jotenkin vastata vahvoihin kysymyksiin, joita varapuheenjohtaja on esittänyt. Kiitos. Kavasti toivon, että te ette tee mitään. Olen itse historioitsija. Joo, tai sen E- edeltäjä syntyi, koska tarvittiin sovintoa toisen maailmansodan jälkeen. Ja jos ajattelette toisen maailmansodan monimutkaisia syitä, osa ongelmaa oli, että ei tehty mitään. En usko, että se on vaihtoehto. Mä sanoisin, Brexit on EUlle hyväksi? En tiedä. En tiedä, mitä se näyttää. Eipä kukaan täällä eikä varmasti Westminsterissä tiedä. Keskustelut ovat käynnissä. Mutta jos tapahtuisi jotain, että nykyään yhdistyneessä kuningaskunnassa kutsutaan hyväksi Brexitiksi, hyväksi EUlle ja yhdistyneelle kuningaskunnalle, niin sen täytyy olla laaj- osa laajempaa keskustelua. Pitäisi luoda uusia suhteita. Valkoisessa kirjassa on monia vaihtoehtoja, joista osa suljetaan pois alussa, mutta siinä on paljon vaihtoehtoja. Esimerkiksi, mitä laajempi Eurooppa voisi olla, en usko koskaan – Uskon, että tosi samalla, mutta ehkä hyvä Brexit voisi antaa siihen panoksensa. Yes, mä... Kollega Jan Olbrecht. Minä olen parlamentin jäsen Puolasta. Kaksi kommenttia ja kaksi kysymystä. Ensinnäkin huomio siitä, kun keskustelemme laajentumisesta. Omassa maassani laajenemisessa kyse ei ollut rahasta. Ei todellakaan. Kyse oli siitä, että kuulumme läntiseen yhteisöön Yhteisön toki asennoituminen myöhemmin muuttui, mutta pääsyynä oli se, että voimme identifioitua äh, unionin kulttuuriin. Ja toinen seikka, joka poliittisesta maailmastamme puuttuu. Minä itse olen katolinen, mutta asun Puolassa sellaisella alueella, jossa on vahva luterilainen vaikutus ja kirkko. Olen hiljan osallistunut juuri uskon puhdistuksen 500-vuotisjuhliin eh, ja kuulimme silloin, että rukoilkaamme pakolaisten ja myös taloustulijoiden puolesta. Ei pidä kenties eh, rukoilla pelkästään eh, pakolaisten puolesta, vaan kaikkien niiden puolesta, jotka tarvitsevat apua. Myös talouspakolaiset tarvitsevat apua. No kaksi seikkaa. Toinen on hieman provosoiva toinen voi olla mahdollisesti hankalakin kysymys. Ensinnäkin, jos tässä paneelissa on kyse siitä, että mahdollisesti muutettaisiin perussopimuksia, niin äh, muistatteko sen keskustelun, jota käytiin äh, sopimusten muuttamisesta ja siitä, että sopimus avattaisiin muutoksille. Onko nyt oikea hetki tälle keskustelle? Me Elämme nyt toisenlaisessa maailmassa kuin aikoinaan. Jos sopimusta muutettaisiin, niin pitäisikö eh, tämä ottaa huomioon? Ja sitten toinen vaikea asia. Parlamentissa me työstämme tätä uskontojen välistä keskustelua ja olemme entistä enemmän huolissamme uskonnon vapaudesta Euroopassa – mitä te meille poliitikoille ehdottaisitte, jotta ymmärtäisimme uskonnon vapautta meidän päivinämme? Thank you very much uh, for... Paljon kiitoksia, että sain vielä toisen kerran puheenvuoron. Haluaisin palata kysymykseen, mitä voidaan tehdä Euroopan tasolla. Kolme asiaa on jäänyt mainitsematta. Rehellisyyttä tarvitaan myös poliitikoilta sen suhteen, mitä Eurooppa voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Aikaisemmin oli jotain lupauksia, joita ei pidetty ja ne tuottivat pettymyksen kansalaisille tulevaisuudessa. Tämä pitää ratkaista. Kansalaisia pitää, EUta pitää tulla lähemmäksi kansalaisia. Me tarvitaan myös optimismia. Ja tässä uskonnot voivat auttaa. Me olemme lähellä jäseniä, voimme luoda keskustelua tulevaisuudesta. Me voimme rakentaa siltoja poliittisen maailman ja kansalaisten kokemusten kesken. Yksi asia, jota ei ole kovasti käsitelty, on lämpikysymys pakolaisista ja myös taloudellisista maahanmuuttajista. Euroopan turvapaikkajärjestelmä on hyvin tärkeä kysymys. Asiat ovat jumissa neuvostossa kummeellisessa kontekstissa kirkot voivat voittaa stereotyyppisiä käsityksiä ulkomaalaisista ja voimme auttaa luomaan luottamusta. Tämä on tärkeää Euroopalle. Meidän täytyy luoda myös turvallisia ää, äh, polkuja tulla Eurooppaan, että pakolaisten kohtalona ei olisi hukkua välimereen. Meidän pitää jakaa vastuuta sille kaikki samaa veneeseen idässä ja lännessä. Ja siihen me kirkkoille haluamme myös antaa panoksemme. So. So. To, to, uh, just to, to have a... Vielä, jotta saisimme selvän kuvan, niin, ketkä haluavat, haluavatkaan vielä puhua. Siellä on kaksi ja onko tuolla vielä joku ja kolme. Olkaa hyvä. Isabelle de Moffat du Mouvement des Focolari. Edistän Focolari-liikettä. Ja jos nyt vastasin tähän, mitä voimme tehdä? Täällä on paljon puhuttu koulutuksesta ja kansalaisaloitteista ja uskonnollisten yhteisöjen kokemuksista täällä pöydän äärellä, vuoropuhelusta erilaisten ihmisten kanssa. Erasmus-hankkeestakin on puhuttu. Se on ollut hanke, jonka kautta nuoret eurooppalaiset ovat saaneet aivan luon, luontevan eurooppalaisen näkymän, eikä vain kansallisia näkymiä maailmasta. Olisi tärkeää rohkaista ja tukea koulutushankkeita, joiden avulla Euroopan nuoret ovat ehkä kasvaneet ympäristössä, jossa on vääränlainen näkemys mahdollisuudesta ja muista asioista, ja niitä voisivat hyötyä sitä kokemuksesta, ja heille, heille tulisi aivan luonnolliseksi ympäristöksi Eurooppa, jossa on eri vakaumuksia ja uskoja, ja, ja että tämä voitaisiin nähdä aktiivisena rauhan yhteistyönä, eikä ainoastaan ikään kuin suvaitsevaisuutena, jossa – ne, neutraalius veisi enemmän rauhaan kuin uskonnot. Tietenkin myös ei-tunnustukselliset yhteiset on saatava mukaan tähän, mutta, mutta todella olisi tärkeää, että toimittaisiin aivan massiivisesti Erasmus-hankkeen tapaan, niin, niin että mahdollisimman monet nuoret voisivat osallistua. Tämä on tärkeä koulutuksessa. Cher Mikola, president de Avenir de l'Europe. Edustan Euroopan tulevaisuuden liikettä. Nyt poliitikot keskustelevat ja he ehdottavat meille poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja. Sitten taas uskonnolliset ja moraaliset liikkeet puhuvat arvoista ja hakevat tietenkin keskuudestaan toimijoita, jotka voisivat niitä toteuttaa. Poliitikkojen, tässä viittaan arkkipiispa Hollerihin puheenvuoro. Nyt Euroopan kriisissä on kyse uskottavuuskriisistä – kyse on hieman kaikkien viranomaisten uskottavuudesta. Jotta pääsisimme tästä kriisistä eteenpäin, niin viranomaisten, kaikkien viranomaistahojen auktoriteettien tulisi taas olla uskottavia. Uskottavuus vaatii johdonmukaisuutta. Ei pidä eh, saarnata, jos eh, sitten saarnan kuulijat eivät eh, seuraa niitä arvoja, noita niitä arvoja, joita ulkopuolelle ikään kuin saarnataan. Poliitikot kenties voisivat äh, hieman enemmän olla tekemisissä arvoyhteisöjen kanssa ja yrittää noudattaa myös näitä arvoja toimielimissä. Ja sitten uskonnolliset ja moraaliset tahot voisivat omasta puolestaan myös perehtyä siihen, miten yhteiskunta oikein rakennetaan, mitkä ovat niitä ratkaisuja, joita voimme toteuttaa, jotta tilanne paranisi. Euroopan parlamentti on esimerkiksi hyväksynyt päätöslauselmia. Me olemme kaikki saaneet asiakirjakansioissamme nämä tekstit. Esimerkiksi komissiosta haluttaisiin tehdä todellinen hallitus, joka valittaisiin demokraattisesti ja joka olisi tilivelvollinen. Tämän keskustelun pitäisi mielestäni kehittyä ja uskontojen, kirkkokuntien, mm, moraalisten yhteiskuntien edustajien tulisi osallistua hyvin läheisesti, konkreettisella, tehokkaalla tavalla tähän keskusteluun. Sehän ei voi olla vain poliittista keskustelua. Montereemme moraalisen osan tulisi osallistua tähän pohdintaan, joka koskee meitä kaikkia. Toistan vielä, että uskottavuus vaatii johdonmukaisuutta. Jos emme toimi johdonmukaisesti eh, sen suhteen, mitä ehdotamme muille ja ulkopuolelle, jos emme noudata eh, johdonmukaisesti näitä ohjeita, niin sitten me puhumme vain tyhjillä sanoilla. Kiitos. Tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja inspiroiva. Kiitos. La dernière intervention. Ja viime, viimeinen puheenvuoro. From the Baha'i International Community. Just really to... Baha'i-yhteisöstä. Haluaisin kiittää kovasti näistä mielekkäistä puheenvuoroista. Tiedän, ottaa vaikeata. Jokainen alleviivaa yhtä piirretarpan tulevaisuudesta. Teen saman. Olen tavattamaan sen, mihin monet puheenvuorot viittasivat. Eli Euroopan tulevaisuus on kytköksissä – väistämättä muuhun maailmaan. Ja parasta tavatella yksien etua, tavatella kaikkien etua. Ne ratkaisut, jotka lisäävät hyvinvointia yhdessä maailmaa, mutta eivät muissa. Nämä ratkaisut ovat rajallisia. Tämä logiikka, että hoidetaan ensin oma tupa kuntoon ennen kuin mitään muuta maailmaa vaan tämä logiikka ei ole enää kestävä. Niin vaikeaa kun kau- tai kauka haettaa, kun tämä vaikuttaa vaikuttaisi olemaankin, niin, niin näemme talouspolitiikassa, maahanmuuttopolitiikassa, että jos aina no, huolenaihe on luoda hyvinvointia vain yhdessä maailman osassa, emme voi luoda hyvinvointia muualla maailmassa, niin silloin niillä oli hyvinvointia edessä täällä. Merci eh, à tout le monde. Kiitän kaikkia. Luulen, että minulla on vielä muutama minuutti aikaa, niin voin palata siihen, mitä täällä olemme juuri puhuneet. On totta, että viime vuosina Euroopassa on puhuttu paljon taloudesta. On myös totta, että meillä on ollut täällä hyvin raskas kriisi, joissakin osissa raskaampi kuin toisissa. Mutta välttämättä se ei ole ollut niin näkyvää kaikissa maissa. Kriisi on osunut pahasti moniin kansalaisiin, myös silloin kun emme ole olleet siitä tietoisia. Kielteiset asenteet Eurooppaa kohtaan ovat syntyneet myös siitä, että ei ole ymmärretty sitä, että, että, että tämä yhdessäolo on kuitenkin suuremmalla osalla meistä välttänyt pahimman tapahtumin sen. Tätä ei aina ole nähty kyllä kaikki maat myös olemme pyrkineet siihen, että Kreikassa vältettäisiin pahin tilanne myös pakolaisten osalta. Tämä on ollut aika tuskallista pienin askelin opettelemaan tekemään yhteistyötä ja monissa tapauksissa tuloksia on myös saatu aikaan. Oma maani Italia on paikka, jos ei vielä paljoakaan ole nähty, että ihmisten määrä olisi jotenkin vähentynyt, mutta Kreikassa se kyllä on nähty Ei Euroopan yhteisen toiminnan ansiosta on hyvin tärkeää käydä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ranskassa riitti, kun muutettiin puhetapaa Eurooppaa koskien niin, että ihmiset alkoivat suhtautumaan Eurooppaan myönteisemmin. Ei tietenkään kaikkien kohdalla. Eurooppa on poliittinen aihe. Jotkut, jotkut kannattavat, jotkut vastustavat. Mutta jos kaikki myös siis poliitikot omassa roolissaan ja kansalaisten edustajat muissa tehtävissään ja uskontojen edustajat omissa toimissaan puhuvat tästä myönteisesti. Ei se tarkoita, että pitäisi ylistää mitään, mutta olisi ymmärrettävä, kuinka tärkeä, tärkeää on tehdä yhdessä työtä Euroopan puolesta. Euroopassa on varmasti asioita, jotka ovat kunnossa, joita ei tarvitse muuttaa. Sitten on asioita, joihin olisi puututtava ja niistä on puhuttava yhdessä, mutta vain yhdessä voimme näitä ongelmia ratkaista. Kuten filosofia Habermas on sanonut, jos emme halua päästä eroon tästä eh, eh, maailman tulevaisuudesta, meidän on pysyttävä yhdessä enkä usko, että näin halutaan. Kyllä uskon, että uskonnollisilla yhteisöillä on paljon opetettavaa myös muulle maailmalle. Meillähän on uskonnollisten sotien historia, joka on varsin vaikuttava ja pitkä. Mutta kun täällä kuuntelemme toinen toisiamme, on selvää, että olemme tehneet suuria ponnisteluja ja joka on johtanut uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen, joka on varmasti ainutlaatuista maailmassa. No ei kuitenkaan pidä jäädä nyt tietenkään laakereille lepäämään ja ajatella, että Euroopassa uskonnollinen suvaitsevaisuus on nyt saavutettu tosiasia. Ei näin, mutta kyllä tämä kuitenkin on esimerkki ja merkittävä arvo, esimerkki monille mu- muille maailman alueille, joissa vielä taistellaan uskonnollista syistä johtuen. Muslimimaailmassa ähm, toki siellä myös ollaan Euroopan vastaan, mutta myös, myös islamin sisällä taistellaan, aivan kuten kristityssäkin maailmassa on taisteltu. Tällainen uskonnollinen suvaitsevaisuus, joka vastaa eurooppalaista henkeä, olisi varmasti asia, josta muuallakin voitaisiin ottaa mallia uskonnollisen suvaitsevaisuuden olisi laajennuttava. Meidän tulevaisuutemme tulee olemaan moniuskonnollinen, eikä enää tulevaisuudessa tule olemaan tällaisia erillisiä rajat ovat äh, hälventymässä. Tilanne vaikeutuu, mutta uskon, että meillä on sellaisia arvoja instituutioissamme, sopimuksissamme, kulttuurissamme, että tällainen uskonnollinen so- suvaitsevaisuus sopii meille. Uskon, että me todella tarvitsemme teidän apuanne, jotta Euroopan kansalaiset voisivat ymmärtää sen, että Euroopassa on paljon hyvin tärkeitä arvoja elämämme ja tulevaisuutemme kannalta. Yhdessä vaan voimme niitä puolustaa, niitä arvostaa, niitä suojella ja tehdä niistä voiman, joka auttaa meitä pärjäämään tulevaisuuden maailmassa. Meidän on todella käytävä vuoropuhelua ja keskustella. Jos aloitamme keskustelut perussopimuksien avaamisesta, niin kuin ennemmin tai myöhemmin teemme, niin meidän olisi annettava enemmän arvoa arvoille. Perussopimuksessa ne on nyt vähän jätetty syrjään, koska pelattiin, että ei ole, ei ole riittävän konkreettisia, mutta ajattelen, että mutta sitä puolta olisi painotettava enemmän jatkossa. Eurooppalaisille olisi annettava unelma, kuten te kaikki sanoitte, puhumatta tästä en, ennen keskenänne. Tämä on hyvin tärkeää ja se onnistuu, jos jos kansalaisyhteiskuntakin ottaa mukaan perussopimusten uudistamisen, te olette tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa. Ja uskon, että juuri näin voitaisiin sitten keskustella ja mahdollisesti tehdä muutoksia perussopimukseen. Niin, että emme vaan kokoonnu täällä keskenämme, Euroopan parlamentin jäsenet tai hallitukset keskenään, vaan otetaan mukaan kansalaisyhteiskunta ja sitten myöhemmin voimme muodollisuuksia varten tietenkin kokoontua Todella kehotan meitä kaikkia pohtimaan tätä asiaa ja myös tietenkin varapuhemiestä, joka kohta antaa tässä päätelmänsä. Tämä on se, jota olemme oppineet kriisistä, josta olemme pikkuhiljaa pääsemässä ulos. Ja voimme ryhtyä ajattelemaan tulevaisuutta vähän optimistisemmin. Näin ainakin toivon. Kiitoksia varapuhemies, olkaa hyvä thank you, um, Madam Bresso. Uh, Kiitos, edustaja Bresso. Ennen kuin esitän lyhyen johtopäätöksen loppulausuman, haluaako joku panelistimme vielä osallistua tässä vaiheessa? Olkaa hyvä. Thank you. Uh, if I may use my... Jos voisi puheiden kielelläni. Niin on poikkeuksellista minulle käyttää Unkaria tällaisessa kansainvälisessä, joten puhutaanpa Unkaria. Olen oikein iloinen kuollessani nämä loppukommentit. Ja kun palaan Unkarin kerran kaikille, missä olin. Kuten Rauva Piispa sanoi, mm, oli paljon varkastuksia sitä, minne hän oli menossa ja monet meillä ajatellaan, että jos menee Brysseliin, niin sehän on kaukana outoa. Ja Jumalalle ja kristinuskolle ei ole mitään Brysselin kanssa tekemistä. Mutta uskon, että tämä keskustelu vakuuttaa meille siitä, että asiat pitää panna oikein järjestykseen. Meidän täytyy luopua sitä keskiaikaista uskomuksesta, että kirkko ratkaisee kaikki maailman ongelmat, mutta myös luopua siitä uskosta – uskomuksesta, jonka koimme kommunismin aikana, kun sanottiin, että kirkon täytyy kirkolla on rooli kirkkorakennuksissa, mutta ei politiikassa. On tärkeä viesti, että kirkolla voi olla tärkeä rooli maahanmuuttokriisissäkin ah, hyvän tekeväisyysjärjestäjänä järjestöön, jotka edustavat syviä arvoja. Usein politiikka ja kirkot ovat olleet vastakkain. Kirkot voivat olla yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kansalaisjärjestöt voivat olla roolimalleja osoittaa, miten ongelmia ratkaistaan. Joten hyvän tekeväisyys ja arvojen ylläpitäminen, luominen on tärkeää kirkoille. Mä sanoin, että Unkarin suhteen ja varmasti monien Euroopan osien suhteen, että kirkot eivät voi ja uskonnolliset yhteisöt eivät voi käyttää EU-varoja. Mutta palataan siihen, mitä aikaisemmin sanoin. Kilpailu on tärkeä rooli ja olisi hyvä, jos äh, voisimme miettiä tätä rahoituskysymystä. Kiitos. Kaikki panelistit näyttävät hyvin aktiivisilta. Olkaa hyvä. Ähm, äh, Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen harrastanut äh, intellektuaalista nomadismia Eli olen toiminut erilaisissa kulttuuripiireissä ja olen tullut siihen tulokseen, että on uutta dynamiikkaa nähtävissä arabimaailmassa, islamilaisessa maailmassa. Jos ajatellaan vaikkapa syyrialaisia, niin ihmiset alkavat uskoa eurooppalaisiin arvoihin. Heillä eh, on se ongelma, että heillä ei ole mitään maantieteellistä alua, aluetta puolustettavana. He eivät määrittele itseään maantieteelliseltä pohjalta, vaan alkavat nähdä näiden arvojen merkityksen. Sitten taas muualla on erilainen dynamiikka, on haavoittuvuutta. Ihmiset kokevat, että heitä maantieteellisesti uhataan esimerkiksi Euroopassa, joten he pyrkivät puolustamaan arvojaan maantieteen näkökulmasta, aluettaan puolustamalla. On pidettävä mielessä, miten voimme taistella tätä eurooppalaista dynamiikkaa vastaan ja synnyttää uuden win-win-tilanteen niin, että kaikki voittavat ja ottamalla huomioon Välimeren alueen. Ei niin, että määritellään Eurooppa maantieteelli- maantieteellisesti. Minä olen muslimi, eihän sillä ole tämän kanssa mitään merkitystä. Jos minä olen eurooppalainen, samanaikaisesti olen kuitenkin muslimi. Minun moraalinen velvollisuuteni on olla mukana yhteistyössä, jotta voimme puolustaa niitä arvoja, jotka mahdollistavat yhdessä elämisen. Mutta minä yhdessä musliminaapurien ja veljen kanssakin, e, emme me kaikki ole samaa mieltä. Meidän täytyy ottaa hyöty monikulttuurisuudesta. Ihmiset ajattelevat identiteettiä eri tavoin arabian kielellä ei voi sanoa, äh, kuka minä olen, vaan pikemminkin kysytään, että minä teen. Tässäkin on kyse filosofisesta keskustelusta. Se voidaan kenties jättää toiseen yhteyteen. Kiitoksia. Tästä pitää miettiä. Tämä voitte puhua omalla kielelläkin vielä. Come back in Gaelic. Ikävä kyllä. Ikävä kyllä ei voi vastata teille irin kielellä. Yritän opetella Welsin kieltä. Uh, Kiitoksia. Todella haluaisin kiittää kaikkia, kaikkien puolesta ja uskonnollisten yhteisöjen puolesta, jotka ovat puhuneet tämän vuoropuhelun tärkeydestä. Olen ollut usean tyyppisissä vuoropuheluissa Brysselissä viimeisten vuosien aikana ja tämä on ollut kaikkein hyödyllisin. Joten kuulkaapa tämä. Tämän tyyppinen käytännöllinen sitoutuminen on valtavan tärkeää meille ja uskonnolliset yhteisöt ovat tästä hyvin huolissaan. Me uskomme Jumalaan ja Jumala välittää maailmastaan. Suuret kiitokset. Well, frankly, I think that was the conclusion. Uskonpa, että tässä kuulimme äh, loppu Kaneetin. Kenties olitte lukenut minun puheenvuoroni tai kenties tämä johtuu maantieteellisestä läheisyydestä. No, omasta puolestani minulla oli kyllä ajatuksia mielessäni, mutta äh, tämä oli hyvin äh, tärkeä provokatiivinenkin ajatus. Muutama kommentti kuitenkin tästä keskustelusta yhteen äh, vedonmaisesti. Eurooppa ei ole itsestäänselvyys, se tarvitsee vaalimista ja me haluamme, että te olette mukana tässä muutoksessa, joka on välttämätön. Toiseksi mm, Päärak pitäisi mainita sen, että täytyy löytää tasapaino oikeuksien ja vastuiden välillä. Tavallaan joskus, kun keskustelen kansalaisten kanssa, minut on suoraan valittu, eli minä puolustan niitä, jotka ovat minut suoraan valinneet. Joskus he kysyvät minulta, huolta siitä, mitä Eurooppa ei, oikein, ei tee. hän olette vain elittiä ja byrokraatteja. Ja minä sitten sanon tähän vastauksena, että kaikilla kunnioituksella minulla on valtava vastuu, kun yritän toimia johtoroolissa. Mutta kyllä myös kansalaisilla on tärkeä rooli. Heidän täytyy rakentaa äh, tärkeää rakennelmaa juuri niistä syistä, joita te olette täällä tänään käsitelleet. Meidän työmme ei ole koskaan valmis me jatkamme tätä vuoropuhelua teidän kanssanne ja toivottavasti te olette samalla mielellä. Haluan kiittää parlamentin jäseniä, erityisesti puheenjohtajia, jotka olivat aivan korvaamattomia tämän keskustelun aikansaamiseksi. Haluan kiittää vieraita, panelisteja, joiden osallistuminen oli aivan korvaamattoman tärkeää. Kaikkien keskustelujen ja konferenssien jälkeen on myös vastaanotto, jossa sitten todella päästään oikein hyvin juttu sille hieman epävirallisemmissa merkeissä. Haluan pyytää kaikkia vieraita siirtymään äh, yhden kerroksen alaspäin hisseillä tai portaitse. Äh, siellä on äh, erilaisille mieltymyksille sopivaa ruokaa tarjolla ja teitä autetaan löytämään paikan päälle. Vielä loppuun totean, että tämä oli ensimmäinen eh, suuri virallinen sitoumukseni teidän kanssanne. Täytyy sanoa, että salissa vallinnut ilmapiiri kyllä minun teki suuren vaikutuksen ja teidän osallistumisenne oli tässä hyvin tärkeässä roolissa. Te autatte meitä tässä työssä ja tapaamme vielä vastaanotolla. Mukavaa illan jatkoa.